Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Es ist äh, zwei Minuten nach neun. Tervetuloa hyvät kollegat, kello on kaksi minuuttia yhdeksän, kohta yksi on päätös edellisestä kokouspöytäkirjasta ja esityslistan hyväksyminen. Täällä on yksi muutospyyntö, kohta kahdeksan. Mitä muita Muutospyyntöjä ei ole, näin esityslista on hyväksytty. Punkt 2, das ist... Äh, Tässä on päätös äh, pöytäkirjoista meillä. Meillä on kaksi pöytäkirjaa hyväksyttävänä 27.28. helmikuuta ja 20.21. maaliskuuta. Ähm, kuten ennenkin, jos kokouksen loppuun mennessä ei vastalauseita ilmene, niin sitten pöytäkirja on hyväksytty. Ja sitten meillä on kohta kolme esityslistalla. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien päätöksestä. Ja uusien menettelysääntöjemme mukaan nämä teille julkisesti ilmoitetaan. Tässäkin on sääntönä, että jos kokouksen loppuun mennessä ei vastalauseita ilmene, niin sitten ne on hyväksytty. Ja sitten me tulemme esityslistan kohtaan neljä. Kuten aina muistutan teitä, hyvät kollegat, että meidän kokouksemme lähetetään suoratoistona verkossa, joten kaikki eurooppalaiset Lissabonista Helsinkiin ja Madridista Varsovaan seuraavat teitä, myös Hannoverin ja Lüneburin ja Alasaksin ja Valensian kansalaiset tarkkailevat teitä, joten teidän tulisi muistaa se, miten täällä toimitte. Se on sitten kaikkien nähtävillä. Sitten äh, meillä on myös tulkkaus täällä, joten pyytäisin, että te puhu liian nopeasti. Sitten muutama kauppaan liittyvä ilmoitusasia. Mauritiuksen yleissopimus aivoimuudesta ASTS-menettelyissä on astunut nyt voimaan. Ähm, sen jälkeen, kun riittävä määrä valtioita on tämän allekirjoittanut. Nämä Unisitral-säännöt ovat astuneet voimaan ensimmäinen huhtikuuta. Sitten EU ja Mercosur. 27. neuvottelukierros oli äh, maaliskuussa Buenos Airesissa ja yhteisistä äh, muistiosta kävi ilmi, että kaikki merkittävät äh, osat, äh, kauppaosa, poliittinen osa, yhteistyöosa tulivat keskusteluiksi ja seuraava kierros pidetään heinäkuussa Brysselissä ja sillä välin on vielä tällainen arviointikokous toukokuussa, joten liikehdintää on. Sitten saatiin päätökseen EUn ja Norjan äh, kokous 5. Äh, huhtikuuta Oslossa. Ähm, maataloushyödykkeistä. Äh, tämä käännetään ja sitten kun se on käännetty, niin se lähetetään parlamentille. Ja myönteisiä olivat myös neuvottelut EUn ja Japanin välillä. 18 neuvottelukierros pidettiin Tokiossa 3-5. huhtikuuta ja sielläkin kaikki äh, kattavan kauppasopimuksen äh, kysymykset äh, tulivat keskusteluiksi. Vielä on vähän ongelmia liittyen julkisiin hankintoihin ja maataloustuotteisiin. Te tiedätte, että Japani aikoo nyt käynnistää maatalousuudistuksen ja toivoa on sen suuntaisesti, että kun eh, sisäiset keskustelut siellä käynnistyvät tästä asiasta, niin mekin voimme jatkaa näitä neuvotteluja. Tässä olivat minun ilmoitusasiani ja sitten sitten menemme tähän uuteen kohtaan viisi, joka on vanha kohta kahdeksan, nimittäin ää, ähm, määritelmät tislatuille äh, alkoholijuomille ja niiden merkinnät. Ja tässä meidän asiantuntijamme on herra Danti. Hän on esittelijä. Mä annan hänelle heti puheenvuoron. Sono molto esperto, però... No niin, en ole tässä mikään suuri asiantuntija, mutta katsotaan nyt tätä hyvin monisyistä aihetta. Tuotteiden merkinnöistä on tullut väline, jolla voidaan antaa luotettavaa tietoa, kattavaa tietoa kuluttajille. Näin voidaan saada myös jäljitettävyyttä ja avoimuutta ja tätä kautta luottamusta tuotteisiin markkinat ovat entistä tiivimmässä yhteydessä toisiinsa ja tämän kuluttajat myös tiedot, tiedostavat. Haluan muistuttaa teitä maantieteellisten merkintöjen tärkeydestä. Niillä osoitetaan paikallisten, alueellisten ja kansallisten tuotteidemme laatu ja erityispiirteet, ja näin voidaan suojata työpaikkoja, jotka liittyvät tähän perinteiseen tuotantoon. Näistä on tullut yksi tärkeimpiä välineitä, joilla voidaan tavallaan suojata Eurooppaa kauppapolitiikassa ja tätä kautta pyritään saamaan samankaltaista suojelua myös EUn ulkopuolelle niin, että, päästään, että eurooppalaiset laatutuotteet pääsevät kolmansien maiden markkinoille. Alueellisiin merkintöihin pitää liittyä aina entistä tehokkaampi suojastrategia ja se, että suojellaan myös teollisuus- ja tekijänoikeuksia erityisesti kolmansissa maissa. Näin voidaan tehokkaasti toimia esimerkiksi väärännyksiä vastaan ja maantieteellisten merkintöjen väärännyksiä vastaan. Olisi myös tärkeää toimia suojatoimissa mahdollisimman yhtenäisellä tavalla näissä merkinnöissä EU:ssa. ssa kuitenkin niin, että otetaan huomioon eri alojen erityispiirteet. Tällä tavalla voitaisiin vahvistaa ja johdonmukaistaa EUn kantaa kansainvälisesti entisestään tällä alalla. Ja erityisesti kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa kauppasopimuksista. Nyt sitten tähän varsinaiseen ehdotukseen. Tislattujen alkoholijuomien tuoteala on yksi tärkeimpiä, yli 10 miljardia euroa. Tämä oli noin 8 prosenttia kaikista vientituotteistamme maataloustuotteissa. Viemme paljon Venäjälle, Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Singaporeen ja Kanadaan. Esimerkiksi meidän täytyy uudistaa tätä säännöstöä, jotta voidaan arvostaa alaa entisestään. Ehdotuksen päätavoitteena ja asetusehdotuksen päätavoitteena on se, että nykylainsäädäntöä sopeutetaan sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta ja katsotaan myös komission toimivaltuuksia. Tähän tehdään merkittäviä muutoksia, jotka koskettelevat myös valiokuntamme toimivaltuuksia. ja Käsittelisin erityisesti kahta asiaa. Ensinnäkin kieli, jota käytetään näiden alkoholijuomien merkitsemiseen. Ja sitten toiseksi rekisteri, johon otetaan kaikki alkoholijuomien merkinnät. Ensinnäkin on hyvin tärkeää taata se mahdollisuus, että vientiin kohdistuvat merkinnät voivat olla sellaiset, että niissä on tietojen lisäksi myös käännös niin, että tuotteen pääpiirteet voidaan tuoda esille myös jollakin toisella kielellä, kuten asetuksessa sanotaan. Tähän kuitenkin tarvitaan komission delegoidut säädökset, mutta tästä voi tulla kuitenkin varsin hidas, liian hidas menettely. Ja sähköinen rekisteri voisi olla innovatiivinen, dynaaminen, avoin väline – mutta samalla kuitenkin uskon, että juridisesti sen asema pitäisi tuoda esille asetuksessa. Rekisterissä voisi olla myös mukana kolmansissa maissa tuotettujen tuotteiden maantieteellisiä merkintöjä, joita suojellaan kansainvälisiin sopimuksiin EU-ssa, mikäli kolmannet maat näin toivovat tehtävän. Mielestäni tämä on merkittävä kysymys, jota voidaan käyttää kauppaneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa. Viittaan tässä esimerkiksi Merkosurin. Merkosuri on, on jo osoittanut mielenkiintoa tähän suuntaan. On myös muita kysymyksiä, joita ei vielä käsitellyt, mutta joita käsittelemme sitten tämän alkuvaiheen jälkeen tarkemmin. Ja nyt kuuntelen mieluusti sitä, mitä kollegat haluaa asiasta sanoa ja toivottavasti saamme asiassa hyvää yhteistyötä aikaan. Kiitos. Kiitoksia sitten annan ensiksi varjoesittelijöille puheenvuoron. Ensimmäinen on edustaja Kelly. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kannattaa tätä komission ehdotusta lämpimästi ja muutoksia teknisiin sääntöihin, kun pyritään suojaamaan maantieteellisiä merkintöjä tisatuissa alkoholijuomissa. Täm, nämä säännökset poikkeavat huomattavasti tämänhetkisestä lainsäädännöstä ja mielestäni ne ovat hyvät tälle sektorille. Olen tyytyväinen siihen ja lisäksi haluaisin huomata, että 95 prosenttia tästä näistä tuotteista menee kansainvälisille markkinoille. Irlanti on kahdeksanneksi suurin vahvojen alkoholijuomien tuottaja Euroopassa. Se vaikuttaa voimakkaasti meidän talouteemme. Tässä kyseessä on usein prosessien harmonisoinnista ja maantieteistä merkinnöistä, niin monissa suhteissa menee vielä pidemmälle kuin tämä. Ilahtuneena olen saanut nähdä, että komissio vahvistaa sen, että sen tavoitteena ei ole ottaa käyttöön mitään sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat tuotantokäytäntöihin. Useimmissa tapauksissa muutokset eivät johda mihinkään huolenaiheisiin. Siitä huolimatta jotkut stilistiset muutokset saattavat aiheuttaa ongelmia sellaisia alueilla, joissa tällä hetkellä niitä ei ole. Hyvin pienissä määrissä tapauksissa tämä ei muuta mitään, mutta saattaa myös johtaa vakaviin kauppaongelmiin Aion esittää näissä pienissä muutoksissa joitakin tarkistuksia. Niiden tavoitteena on ottaa käyttöön tämänhetkiset säännöt, jotta ristiriidat poistuisivat vaikeilta alueilla, jossa on uutta sanamuotoa korjata virheitä tai parantaa tämän uuden lainsäädännön tulkintaa. Joidenkin tavoitteena on myöskin se, että ratkaistaan vakavampia ongelmia, joita tämä ehdotus saattaisi tuottaa. koska olen irlantilainen, niin sanoisin, että tämä on kyllä oikein hyvä asia olla työstämässä. Sitten Frederik Ries Aldosta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota tehdystä työstä. Tämä on erittäin tärkeä työ niille, jotka odottavat sitä. Ja haluaisin myös kiittää esittelijää erittäin hyviä, hyvistä kannanotoista, jotka ovat erittäin kattavia ja olemme varmasti samaa mieltä erittäin monissa kohdin. Yhteenvetona, jotta nyt tässä toistelisi itseäni, muutama kysymys komissiolle ja esittelijälle. Ja äh, varsinkin se, että miksi näin pitkälti on menty käyttämään delegatosäännöksiä ja on poikattu näistä päämääritelmistä. Se otettiin jo esille äh, esimerkiksi liite kolme, joka koskee suojattuja maantieteellisiä merkintöjä. Tässä kohdin mielestäni on työtä tehtävänä ja keskustelun aihetta. Vaikuttaa myös siltä, kun torjutaan väärennöksiä, että tämä asia ei ole riittävästi tullut esille komission ehdotuksessa esimerkiksi, kun sallitaan tulliviranomaisten takavarikot Euroopan unionin alueella. Ja lisäksi sain huomata sen, että ja tämä otettiin kahteen ottaa esille, että kieli- ja sanavaraston muutokset vuonna 2008 ehdotuksen ja tämän aamuisen ehdotuksen välillä ovat muuttuneet ja sillä saattaa olla vaikutuksensa perinteisiin alkoholijuomiin, jossa sisältö joskus poikkeaa toinen toisistaan hieman. Esimerkiksi sellaiset alkoholijuomat, joita minun alueellani, minun maassani ja Valoniassa tuotetaan – niitä täytyisi siis suojata, niiden tuotantotavat ovat aika joustavia. Ja tämä on asia, jota käsittelemme myös esittelijän kanssa mm, sitten oikeana aikana. Mielestäni meidän tavoitteenamme on täällä viedä eteenpäin alueellisia tuotteita ja taitoja ja osaamista tässä suhteessa. Ja samalla, kuten esittelijä totesi, ja olemme aivan samaa mieltä tästä asiasta, että varotaan sellaisia väärennöksiä, jotka, joita on tulossa monistakin Aasian maista. Lopuksi toteaisin, että tietysti ympäristövaliokunta myös käsittelee tätä kysymystä ja olen sielläkin, aion seurata kysymystä myös siellä ja silloin prioriteettina on, äh, ovat nämä perinteiset merkinnät, ne ovat myöskin oleellisia. Niistä on keskusteltu jo usean vuoden ajan kun kysymys on alkoholijuomista, ja komission pitäisi ehdottaa ja arvioida tällaisten merkintöjen, merkintöjen tarkoitus jo vuoteen 2014 mennessä, eli kaksi ja puoli vuotta sitten. Ja nimenomaan on vaadittu sitä, että komissio esittäisi lainsäädäntöehdotuksen tässä kysymyksessä viimeistään vuonna 2016. Nyt ollaan vuonna 2017. 13.3. komissio ehdotti, että se ottaisi asian kantaan ja ottaa huomioon sitten tässä asiantuntijoiden kommentit, niin ehdotukset tulevat ensi vuonna. Tällaiset merkinnät ovat kuitenkin tärkeitä ja ne ovat tärkeitä myös kuluttajajärjestöjen mielestä, joten varmasti ympäristövaliokunnassa myöskin käsittelemme asiaa tästä näkökulmasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Muut varjoesittelijät eivät ole paikalle. Helmut äh, edustaja Forensan puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Eleonora Forenza ei valitettavasti voi olla kanssamme täällä tänään. Siksi hän pyysi minua kertomaan näkemyksensä valiokunnalle. GUE Angel toivottaa tervetulleeksi sen, että oikeudelliset puitteet tislatuille alkoholijuomille tehdään yhteensopivuksi uusien EU-sopimusten kanssa. Eli mitä tulee tiedotuksesta kuluttajille ja laadunvalvonnasta maataloustuotteille. Meidän äh, ryhmämme haluaa, että ylläpidetään riittävää suojan tasoa äh, tislattujen alkoholijuomien alalle, jossa äh, työskentelee tuhansia äh, työntekijöitä. Meidän pitäisi tuottaa korkealaatuisia tuotteita, enkä nyt mainitse tätä tuotet, asiaa, jota ALDE-ryhmän kollega sanoi. Tietenkin meidän täytyy asiasta keskustella myös ympäristön ja terveydenhuollon näkökulmasta siksi me tarvitsemme modernia lainsäädäntöä, joka voi taata sen, että työpaikat ja lisäarvo pysyy EU-ssa ja kuluttajat tietävät tuotteista tarpeeksi. Mitä tulee merkintöihin, meidän täytyisi parantaa nykyistä ehdotusta, eli minkäänlaista väärinkäsityksiä ei saa tulla äh, mitä tulee makuaineiden lisäykseen, jotka voivat olla ohjata kuluttajaa harhaan. Tällä tavoin hyvin voidaan torjua myös Ähm, väärennöksiä kolmansista maista. Tämä ei ole helppoa ja siksi äh, tarvittaisiin parennuksia esimerkiksi sääntöihin, jotka liittyvät äh, merkintöihin äh, ja tislattujen alkoholiumien sekoituksiin sekä raaka merkintöihin. Meidän tarkoituksena on edistää tiedostavaa ja kriittistä kulutusta ja selkeät pakkausmerkinnät ovat tärkeä osa tätä. Mitä tulee maantieteisiin merkintöihin, meidän mielestä on tärkeää yrittää yksinkertaistaa ja selkeyttää maantieteiden merkintöjen sääntöjä. Ja olen kuullut, että esittelijä keskittyy juuri tähän asiaan ja aiomme tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa tässä maantieteellisen merkintöjen rekisterin täytyisi olla pienten tuottajien käytettävissä ja edistää tuotantoa, joka antaa tuottajille Euroopassa ja ulkopuolella riittävän hinnan, joka mahdollistaa sen, että he voivat elää tilallaan, kouluttaa lapsensa. E, ja siksi tämä rekisteri, joka korvaa liitteen kolme ei saa vaikuttaa tähän maantieteellisen merkintöjen järjestelmän oikeuksiin ja avoimuuteen. Sitä pitäisi vahvistaa tulevaisuudessa. Kiitoksia. Toivottavasti meillä on hyvä tulos sitten, kun olemme tarkistuksia työstäneet. David. Kiitos, David. Thank you very much. Kiitos Kellille. Irlanti tekee kyllä maailman toiseksi parasta viskiä, sanoisin vain maailmassa. No, pidän hyvänä komission ehdotusta ja samoin Nikola Dantin mietintöä kolme asiaa kuitenkin, niitä varmasti muutkin käsittelevät, mutta kolme asiaa haluan käsitellä. Ensinnäkin Riis viittasi väärin maantieteellisiin merkintöihin. Tällä hetkellä viranomaisilla ei ole velvoitetta niitä jäljittää, kun ne kulkevat kautta Euroopan kun katsoimme CE-merkintöjä, no en ymmärrä miksi tähän liittyvää porsaanreikää ei pitäisi sulkea. Kiinasta tulee väärennettyjä merkintöjä EUn kautta ja ne päätyvät Afrikkaan, eikä velvoitetta näihin puuttumiseksi todella ole ja minusta tässä tekstissä pitäisi puuttua tähän. Sitten vapaaehtoiset alkuperäis, alkuperämerkinnät. Tämä on hieman kinkkisempi juttu. Ymmärrän kyllä, miksi tämä ehdotus on näin laadittu, mutta tästä, tämä saattaa johtaa kuitenkin harhaanjohtaviin merkintöihin. Annan esimerkin. Monia viskejä sekoitetaan, laatu paranee, jos ottaa neljä, viisi eri sekoitetta, lähettää ne Ranskaan ja sekoittaa niitä sitten siellä, niin uuden ehdotuksen mukaan tästä tulee sitten ranskalainen tuote, ja tämä on kyllä harhaanjohtavaa. Toivottavasti lainsäädäntö ei johda tämän kaltaisen tilanteeseen. Sitten vielä käännökset, merkintöjen käännökset, joista puhuttiin, tai näiden maantieteellisten merkintöjen nimien kääntäminen. Paikallisesti käytetään myös paikallisia sääntöjä ja meidän pitää asetuksella varmistaa se, että voidaan käyttää myös paikallista nimitystä tämän virallisen maantieteellisen merkinnän lisäksi. 14.4 pitäisi ottaa mukaan uudelleen lainsäädäntöön. Tämän sanottu, niin voin todeta, että tämä on erittäin hyödyllinen lisälainsäädäntö. Kiitos Nikola Dantille. Eh, Kiitoksia. Nyt annan komissiolle puheenvuoron. Rao Unfra maatalouspääosastosta. Yksikön päällikkö, olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Uh... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Asetus 110 on toiminut hyvin aiemmin ja tarjonnut huomattavaa kasvua tälle toimialalle. Tisattujen alkoholijuomien toimiala on erityisesti maantieteellisten merkintöjen suojaama ja se on, tarjoaa paljon lisäarvoa maataloussektorille. Siksi olemme valinneet sille oikeusperustan maatalouspuolelta. Lisättyjä alkoholijuomia koskeva asetus on myös viimeinen yhteisessä maatalouspolitiikassa, joka rinnastetaan Lissabonin sopimukseen. Ja näin komission ehdotus ei pyri muuttamaan mitään sääntöjä. Se kerta kaikkiaan vain haluaa parantaa tätä lainsäädännöllistä tekstiä ja yksinkertaistamaan pitkiä ja hankalia prosesseja. Jotkut me pitottivat esille kysymyksen Delegoitujen ja täytäntöpanosäännösten välisen eron artiklojen 290 ja 291 mukaisesti perussopimuksessa. Toivottavasti saamme aikaiseksi hyvän tasapainon samalla säilyttäen riittävän joustavan puitteista. Me tarvitsemme nimittäin joustavuutta tässä suhteessa. Me olemme saaneet nähdä, että vuodesta 2009 lähtien olemme kymmenen kertaa muuttaneet asetusta 110 ja kaikki tällaiset muutokset on tehty jäsenvaltioiden pyynnöstä, jotta voitaisiin ratkaista käytännön ongelmia kiireellisesti. Kun puhutaan sitten materiaalista merkintöistä, meidän täytyy pitää niistä huoli. Meillä on säännökset ja pyrimme säilyttämään ne, jotta voitaisiin estää väärennettyjen tuotteiden tuleminen markkinoille. Nämä soveltuvat myös muihin tuotteisiin. Tässä tavoitteena on myöskin tarjota virtaviivaisempia prosesseja ja avoimempia prosesseja rekisteröinnissä. Samalla varmistaen sen, että tisotut alkoholijuomat ö, saavat sen kohtelun, mitä ne ansaitsevat. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko kaupan pääosastolta mitään lisättävää? Yeah, thank you. Me... Niin, kiitoksia. Ehkäpä ihan lyhyt puheenvuoro. Haluaisin sanoa, että kaupan pääosasto äh, tukee äh, tätä ähm, uudistusta, mitä tulee äh, maantieteisten merkintöjen menettelytapoihin. Me tarvitsemme johdonmukaisempaa ja avoimempaa lähestymistapaa maantieteellisten merkintöjen suojaksi. Ja Tämä on hyvä ehdotus maatalouspääosastolta. Se auttaa meitä edistämään tätä eh, maantieteellisten merkintöjen järjestelmämme suojaa kansainvälisesti. Tämä on malli, joka pitäisi olla eh, viite kansainvälisellä tasolla ja tämä nämä vähän selvästi avoimemmat ja äh, selkeämmät säännöt auttavat meitä, kun neuvottelemme maantieteellisistä merkinnöistä vapaakauppasopimuksissa, joten me kannatamme tätä ehdotusta. Kiitoksia. Ja sitten esittelijämme, herra Danti. Haluan kiittää kaikkia kollegoita näistä merkittävistä kommenteista varmasti meillä on paljon mielenkiintoisia käsite- aiheita käsiteltävänä me, kun annamme lausunnon vastuuvaliokunnalle. Kolme asiaa. Ensinnäkin delegoidut säädökset ovat mahdollisuus yksinkertaistaa nopeutta menettelyjä, jotka ovat pitkiä, aivan kuten on muistutettu. Niitä on jo muutettu, mutta näin niitä voidaan joustavoittaa – esimerkiksi rekisteröinnin ja tiettyjen tuotteiden ottamiseksi markkinoille. Eli tätä mahdollisuutta tuemme. Olemme sitä mieltä, että meidän täytyy todella yksinkertaistaa sitä. Ei voi olla niin, että toimintaa tehdään entistä raskaammaksi, kun esimerkiksi pitää kertoa tietystä tuotteen erityispiirteistä kolmansissa maissa. Sitten äh, väärännösten vastainen taistelu. Tässä meidän täytyy olla erittäin hanakkoja. Tämä on asia, joka meidän valiokuntaamme koskettaa. On katsottava myös toimia, jotka koskettavat muita elintarviketuotteita kun havaitaan väärännettyjä tuotteita, mm, siihen pitää pystyä puuttumaan ja tämän asian, jonka voimme ottaa tekstin mukaan. Haluan kiittää kommenteistanne ja aivan lähipäivinä syvennämme tekstiämme niin, että pääsemme tässä eteenpäin. Kiitos. Ja, herzlichen Dank und die Arbeit am Text. Niin, sydämelliset kiitokset ja tekstiä työstetään sitten vasta 11. 10. ja 11. heinäkuuta kokouksessa. Tähän päättyy kohta 5 ja nyt menemme esitysistä kohtaan 6, joka alun perin oli kohta 5, nimittäin virkamatka Maltaan toinen 3. maaliskuuta. Alun perin oli tarkoitus lähettää valtuuskunta Maltalle keskustelemaan puheenjohtajavaltion kanssa. Sitten ajan myötä tuo valtuuskunta kutistui yhteen ihmiseen ja se oli minä, joten minulla oli ilo tavata äh, kauppakamari ja ammattiyhdistykset Maltalla ja myös koko parlamentin ulkopoliittinen valiokunta minulla oli ilo tavata. Eli koko valiokunta oli paikalla, neljä jäsentä. Ja me keskustelimme kauppasuhteista. Ja kokonaisuudessa voisi sanoa, että koska Malta on kovin riippumainen globaalista kaupasta, niin pelko, että että sääntöihin perustuva kauppajärjestelmä kyseenalaistetaan, johtui se sitten polkumyyntihinnoilla tulevista tuotteista Aasiasta tai protektionistisista toimenpiteistä Yhdysvalloissa, niin tämä pelko on hyvin suuri, eli tarve on ylläpitää sääntöihin perustuvaa kauppajärjestelmää. Saatte sitten vielä tarkan raportin näistä keskusteluista. Sitten kohta seitsemän. Tilapäinen valtuuskunta Ekovasmaihin, Norsunluurannikolle ja Gaanaan. Mm, siinähän oli kyse siitä, miten kumppanit arvioivat ECOVAS EPAN tilanteen ja miten eh, ne toimivat tämän väliaikaisen EPAN suhteen. On sanottava, että kummatkin maat ja kummassakin maassa me eh, keskustelimme vastaavan kauppaministerin kanssa, niin tulimme siihen tulokseen jo, jo tämä väliaikainen kumppanuus sopimus on huonompi kuin tuo ekovas EPA. Mutta kummatkin valtiot olivat sitä mieltä, että jotta ne saisi, voisivat pitää kiinni markkinoille pääsystä, niin ne hyväksyivät tämän väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen. Ja tämä asenne oli kaikissa keskusteluissa, oli kyse sitten aivoriihistä, Ähm, ammattiyhdistyksistä. Me löysimme hyvin vähän eturyhmiä kummastakaan maasta, joilla ei olisi ollut tätä lähestymistapaa, että tämä väliaikainen äh, talouskumppanuussopimus ei, olisi ei ole mahtava, mutta allekirjoitimme sen, että meillä olisi pääsy markkinoille. Eli tämä oli siis äh, yleinen näkemys. Äh, kuitenkin toivottiin, että tämä ECOVAS-talouskumppanuussopimus saataisiin pian. Kummassakin maassa äh, huomasimme, että kun alue on vakautunut, uusi hallitus Gaanassa, varsin uusi hallitus Norsulurannikolla, äh, uusi hallitus Gambiassa, että Gambia ja Mauritania varsin pian tulevat allekirjoittamaan tämän ECOVAS EPAN ja sitten mm, toivotaan myös, että Nigeriakin allekirjoittaa tämän talouskumppanuussopimuksen, koska Nigeriallahan on nyt taloudellisia uusia haasteita, koska sen pää myyntivaltti öljy on menettänyt huomattavasti hintaansa arvoansa ja mm, pian järjestetään myös korkean tason tapaaminen, joten kummankin maan kohdalla äh, ollaan toiveikkaita sen suhteen, että ECOVAS talouskumppanuusmenettely saadaan pikaisesti päätöksen ennen vuotta 2020, koska sitten alueelliset, ulkoiset, yhteiset ulkotullit astuisivat voimaan ja sitten olisi vaikea toimia. Siksi olisi tärkeää, että ennen tätä tämä ECOVAS talouskumppanuussopimus saataisiin aikaiseksi. Sen lisäksi keskustelimme myös kestävästä kehityksestä, erityisesti työntekijöiden oikeuksista, virallisella puolella tämä on varsin selvää, mitä tulee esimerkiksi banaanin tuotantoon, mutta epävirallisella puolella erityisesti kaakaon tuotannossa työskentelyolosuhteet ovat erittäin huonot, samoin ympäristön tila, joten yhteistyön aikana varmasti on tarvetta parannuksille. Mielenkiintoista tässä tällä vierailulla oli tämä FLECT, säännöstö Gaanassa. Tämä oli ensimmäinen valtio, joka otti tämän asian käsittelyyn ja nyt Indonesiahan on äh, ohittanut Gaanan, mutta Gaanahan ei ole asettanut näitä vaatimuksia kestävälle metsätaloudelle pelkästään vientituotteille, vaan metsätaloudelle Ghanassa ylipäänsä. Tämähän on hyvin hieno asia, ettei pelkästään vientiin menevä puu ole asetettu kestävyyskriteerien alaiseksi, vaan ylipäätänsä metsä ala, ja erityisesti kun otetaan huomioon nämä kaakaoviljelmät, niin tämä on tärkeä tekijä. Tämä oli hyvin menestyksekäs matka, erityisesti Gaanan talousministerin kanssa keskustelimme. Hän, hän on asiantuntija alalla ja äh, hän, hän oli mahdollinen äh, uusi VTOn pääsihteerikin tai tällaisia arveluja esiteltiin. Mm, hän on todella äh, tietäväinen näissä asioissa ja hän tulee keskusteluja seuraamaan eh, Ekovas EPAN suhteen. Kestävyyden suhteen on vielä eh, tehtävää. Minä olin siellä valtuuskunnan puheenjohtajana, mutta muitakin kollegoja oli paikalla. Ehkä haluavat täydentää vähän eh, tätä minun kertomustani, herra Scheinfeld tai herra Scholz. Muszę powiedzieć, że ten e, wyjazd, e, ta delegacja... Niin. Tämä valtuuskuntamatka oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja myönteinen. Tämän valtuuskunnan arvo tai periaate oli se, että vierailu ei ollut yksipuolinen. Eli tässä ei ollut kyse ainoastaan Euroopan parlamentin ja vastaanottavan maan parlamentin jäsenten välisestä tapaamisesta, vaan aamusta myöhäiseen yöhön saakka tapasimme er- eri alojen edustajia, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan edustajia, kansalaisjärjestöjen ja AY-liikkeiden edustajia, toisaalta työnantajia ja myös työntekijöitä. Ja tätä kautta saimme todella kuulla kaikkien näkemyksiä, emme pelkästään parlamentin jäsenten. Ja kuulimme hyvin moninaisia näkemyksiä ja osittain myös ristiriitaisia mielipiteitä. Ja tällä tavoin meidän on entistä helpompi saada käsitys siitä, mikä todellinen konkreettinen tilanne paikan päällä on. Valtuuskunnan puheenvuoroista tuli ilmi, että tällaiset paikalliset sopimukset ovat hyödyllisiä näille maille, mutta kuulimme sanottavan myös, että tällaiset väliaikaiset sopimukset ovat keskeisen tärkeitä. Emme saa myöskään unohtaa siitä, että puhumme nyt maista, joiden budjetit hyvin pitkälti ovat riippuvaisia tietyistä tulonlähteistä ja tässä tapauksessa jalostamattomien tuotteiden viennistä. Ja tämä merkitsee siis sitä, että jos estäisimme viennin näistä maista, tämä vaikuttaisi voimakkaasti myös muuten kuin taloudellisesti. Kri- kri- talous- ja yhteiskunnallisen kriisin lisäksi syntyisi poliittinen kriisi, ja on hyvin tärkeää, että nämä väliaikaiset sopimukset saatetaan päätökseen. Ja on aivan selvää, että vastapuoli on asiasta samaa mieltä. On myös syytä pohtia erästä toista asiaa. Ovatko tällaiset alue- alueelliset sopimukset aina järkevämpiä? Jo vuosien ajan olemme neuvotelleet näistä sopimuksista ja sitten on odotettava vuosikausia, että ne astuvat voimaan. Ja tällä tavoin vaikutukset jäävät vähäisiksi, paitsi se, että niistä neuvotellaan 20 vuotta. Ja vaikka ne astuisivat voimankin, niitä ei välttämättä aleta soveltaa käytännössä. Me pidämme usein näitä alueita yhten, maita yhtenä alueena, mutta niillä on kuitenkin hyvin syvällisiäkin uskonnollisia ja poliittisia kehitykseen liittyviä eroja. Ja nämä maat kyllä itse tiedostavat oman asemansa. Ja vielä kolmanneksi tähän loppuun. Silloin kun toimitaan tällaisen heterogeenisen maaryhmän kanssa, ja niin kuin tässä tapauksessa, ja silloin kun Yhdet toivovat alueellista sopimusta, toiset taas eivät sellaista halua. Niin eikö silloin olisi syytä kääntyä pikemminkin niiden puoleen, jotka eivät tällaista alueellista sopimusta toivo, jotta ne muuttaisivat mielensä. Eli eikö tällaisen alueelliseen sopimukseen sitten kuitenkin pitäisi pyrkiä? Danke Bernd. Kiitoksia Helmut Scholz. Kiitoksia Bernd. No tämä viimeinen aspekti, jonka kollega Scheinfeld otti keskusteluun, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja olen samaa mieltä kanssasi ja hänen kanssaan, että tämä mm, vierailu oli erittäin mielenkiintoinen, monitasoinen ja äh, valaiseva. Mutta sitten nousee esiin kysymys, että miten tämä kokonaistaloudellinen kehitys vaikuttaa äh, kauppaa mm, poliittisten äh, asioiden eteenpäin viemiseen EUn sisällä ja kuinka pitkälti me olemme yhteisö, joka yrittää edistää yhteisiä etuja kolmansia maita kohtaan ja pidämmekö tämän EUn painoarvon, pidämmekö sitä jonain monoliittisena vai hyväksymmekö myös sen, että tietyt talouden ja integraation vaikutukset ja se, miten se onnistuu EU-ssa tai ei onnistu, jota huomioon Brexit, niin vaikuttavat näihin kauppaneuvotteluihin. E, Gaanasta ja Norsullurannikolta saatoimme nähdä, miten nämä maat asennoituvat VTOn puitteissa, millaisia mahdollisuuksia niillä on alueellisena talous- yhteisönä edistyä ottaen huomioon hyvin erilaiset olosuhteet eri maissa yhdistyneenä poliittisiin tavoitteisiin, Gaana ja Norsulurannikko esimerkiksi jotka ovat nostossa, nämä kansantaloudet ovat nostossa, sitten verrattuna esimerkiksi Nigeriaan. Ja eräs asia, jonka saatoimme oppia, oli, että myös tällä alueella on tällainen jakolinja pohjoisen ja etelän välillä. Tämähän oli FLECT-keskustelun tulos, eli kun 30 000 ihmistä naapurimaista, Malista, Burkina Fasosta ja niin poispäin menevät äh, Gaanan ja ähm, Mosulurannikon pohjoisten osien metsiin ja siellä ryhtyvät kaatamaan ähm, metsää äh, ja itselleen rakentamaan elinkeinoa luomalla uusia kakao- ja banaaniplantaaseja, niin kyllähän tämän asia, jota meidän on käsiteltävä, äh, oli kyse sitten näistä kahdenvälisistä ähm, väliaikaisista talouskumppanuussopimuksista tai sitten ähm, näistä alueellisista talouskumppanuussopimuksista, joita mielestäni pitäisi kannattaa, niin äh, kyllä täytyy huomioon ottaa, että taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset kriteerit ovat merkittäviä. Minulla oli se vaikutelma erityisesti Norsulluurannikon parlamentissa, että äh, parlamentin jäsenten äh, tietoisuus niistä asioista, jotka väliaikaisessa sopimuksessa ja alueellisessa sopimuksessa lukevat, ei ollut riittävä päätöksentekoon, eli kansanedustajien mukaan otto hallituksen kauppapolitiikkaan on erittäin tarpeen ja kyllä EUnkin pitää vaatia, että päätöksentekijät kantavat vastuunsa ja että avoimuutta lisätään. Ja vielä eräs asia, jonka olisin halunnut ottaa mukaan, oli se, että kansainvälinen kilpailutilanne vaikuttaa konkreettisesti tuottajiin paikan päällä. E, esimerkkinä tämä banaaniplantaasi, jossa vierailimme, se oli hyvin esimerkillinen tila Eh, ilman että nyt voin sitä mihinkään vertailla, niin oli kyllä selvää, että jos banaanin hinta laskee entisestään, niin se eh, johtaisi eh, tämän tilan tuotannon ehm, tilanteeseen, joka olisi ihan absurdi. Eli meillä on kauppasuhteet latinalaisamerikkalaisiin maihin, tuotantotilanne Euroopassa, niin sillä on taas vaikutusta afrikkalaisiin tuottajiin ja sitten meidän täytyy ajatella myös ranskalaisia, espanjalaisia ja portugalilaisia bananin tuottajia. Eli kyllä meidän täytyy miettiä ja pohtia sitä, miten hinnan muodostus tapahtuu kansainvälisesti, mitä kriteerejä on otettava huomioon. Mm, me puhumme sosiaalista ja ekologisista kriteereistä ja meidän pitäisi hyödyntää joulukuussa pidettävää VTOn parlamentaarista kokousta, jotta siellä voisimme kollegojen kanssa keskustella siitä, mikä oikeastaan mahdollistaa reilun kaupan. Niin, tämä oli erittäin mielenkiintoinen matka ja on kyllä harmi, että esittelijä ei ollut mukana. Kiitoksia. Herra Kempel. Thank you, Mr. President. Um... Yes, it was a very educational trip. I, I enjoyed it. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kyllä oli hyvin opettavainen matka. Nautin siitä kovasti. Opin sieltä monta asiaa, mutta ydin oppituntina kysymys oli siitä, että kaikki on loppujen lopuksi kiinni Nigeriasta. Nigeria on niin suuri peluri tuolla alueella. Jos Nigeria ei halua olla mukana ECOVAS vapakauppasopimuksessa tai kumppanuudessa, niin silloin kaikki pysähtyy. Silloin meidän täytyy toimia kahdenvälisten sopimusten turvin. Ja minusta nämä talouskumppanuussopimukset ovatkin paljon parantuneet. Ihan selväksi kävi myös näiden 50 neuvotteluiden jälkeen se, että koko kiintiö kysymys, tariffikiintiöt varsinkin kysymys on banaaneista, jossa meillä on ollut VTOssa 15 vuoden kauppasota Yhdysvaltojen, Latinalaisen Amerikan meidän välillämme. Ja koko tämä kiintiökysymys on erittäin arkaluontoinen. Tuottajat mainitsevat sen aika ajoin. Ja se liittyy voimakkaasti myös artikla 50 keskusteluihin, sillä Britannian taitaa virrata 44 prosenttia koko EU-kiintiöstä. Tästä seuraakin sitten kysymys näissä neuvotteluissa siitä, että kun Britannia lähtee, niin ottaako se tuo 44 prosenttia mukanaan? Vai jatkaako EU saman kiintiön turvin? Ja silloin se olisi anteliaampi Britannialla olisi oma kiintiönsä. Ja mitä vaikutuksia sillä on myös Yhdysvaltoihin ja latinalaisen Amerikkaan? Kiintiöt mainittiin kuitenkin usean otteeseen. Ja uskon, että tästä tulee kyllä aika tärkeä kysymys ja mahdollisuus. Kävin VTOssa noin kuukausi sitten ja keskustelin useiden e, tahojen kanssa. Ja kaikki nämä kysymykset olivat silloin esillä, kuten myöskin se, millä tavalla ne jaetaan. Esimerkiksi Uuden-Seelannin lammas oli mukana näissä keskusteluissa. Aivan kuten puheenjohtaja oikein ilmoitti, hetkinen SETA-sopimus Kanadan kanssa, Kanadan kanssa ratkaisi e, useat näistä kiintiökysymyksistä. Ja sekin kävi hyvin voimakkaasti esille. Yleisesti ottaen oli erittäin mielenkiintoista nähdä kaakaon tuotantoa, banaanituotantoa ja tavata kauppaministereitä ja kaikki kauppaan liittyviä ihmisiä, jotka eivät käsitelleet näitä kiintiökysymyksiä. Äh, niin, todellakin tämä äh, vierailu äh, keskittyi keskeisiin kysymyksiin, esimerkiksi se, miten kauppasuhteet ja myös ähm, miten niitä voidaan parantaa vähemmän kehittyneissä maissa, miten Brexit vaikuttaa kauppasuhteeseen, sekin nostettiin esiin. Eli tämä oli erittäin tärkeä vierailu. Saatte siitä kyllä kattavan raportin ja varmasti tulemme tätä asiaa käsittelemään keskusteluissamme, erityisesti kun on kyse näistä tulevista sopimuksista. Kyllähän näistä vaikeuksista tässä jo puhuttiinkin. No sitten päätetään tämä kohta esityslistalla ja sitten mennään kohtaan äh, kahdeksan, joka on alkuperäinen kohta seitsemän, joka sekin hiukan liittyy tähän valtuuskuntamatkaan. Aihe josta keskusteltiin hyvin intensiivisesti Norsulurannikolla Gaanassa. Korruptio, eh, esimerkiksi maanjaossa tai vientilisenssien jaossa. Aina taustalla on se, että eh, taloudellista edistystä saatiin aikaan ainoastaan korruption kautta. Ja siksi on hyvä ja oikein, että tämä nostetaan aiheeksi. Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa. Ja esittelijämme on Karolin Grasvander. Kiitos Bernd, puheenjohtaja. Niin, kuten sanoit, tämä sopii nyt erittäin hyvin tähän aiheeseen, edellisenkin aiheeseen. Korruptiosta on kuultu kaupan yhteydessä hyvin usein. Korruptio vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Se aiheuttaa eriarvoisuutta, sosiaalinen tasa-arvo ja ympäristökysymykset ovat vaarassa. Ja siksi olen, keski, olen keskittynyt seuraaviin asioihin. Monen väliset korruption vastaiset sopimukset ja se, että otetaan väärinkäytösten paljastajat mukaan näihin sopimuksiin ja myös kansalaisjärjestöt valvojina korruptiotapauksessa ovat minulle tärkeitä. On myös muita mekanismeja, joilla voidaan tehostaa korruption vastaisia toimia ja samoin täytäntöönpanon valvontaa. Jos haluamme toimia korruption vastaisissa toimissa tehokkaasti, silloin uskon, että meidän täytyy ottaa käyttöön sitovia toimia. Emme pääse vapaaehtoispohjalta tämän pidemmälle. Ja siksi lausunnossani sanon selkeästi, että nykyisissä kauppasopimuksessa pitää olla tehokkaita ja sitovia rahanpesun ja korruption vastaisia kysymyksiä ja näihin liittyviä lausakkeita. Tämä merkitse sitä, että jos kauppakumppanimme eivät sitoudu näihin kysymyksiin, silloin ne voivat menettää etuja, joita ovat saavuttaneet kauppasopimuksen. Lausunto on vain pituudeltaan rajallinen, enkä voinut ottaa tähän mukaan kaikkia tärkeitä näkökohtia, joten tulen jättämään tarkistuksia. Tarkistuksissa käsittelen erityisesti pk-yrityksille annettavaa tukea ja korruption vastaisten sääntöjen täytäntöönpanoa ja myös kauppasopimusten avoimuutta. On katsottava erilaisia ratkaisuja kauppakumppaneille. On tärkeää katsoa myös, että saamme ja etsimme mahdollisuutta ottaa käyttöön riippumaton valvontataho, joka pyrki käsittelemään korruption vastaista toimintaa. Eilen oli määräaika tarkistuksille, eli tämä on jo ohi. Olen jättänyt joitakin tarkistuksia. Ja vielä lopuksi haluaisin todeta, että olen hyvin avoin kollegoiden ehdotuksille ja huomioille. Ja nyt voimme aloittaa keskustelun lausunnosta. Kiitoksia. Tänä varjoesittelijälle puheenvuoron ensinnäkin EPPstä edustaja Saifi. Merci, monsieur président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Korruption torjunta on äärimmäisen tärkeä aihe ja meidän täytyy käsitellä sitä Euroopan unionin kauppapolitiikan puitteissa. Se työ, joka komissio aloitti TTIP-neuvotteluiden puitteissa, oli ensiaskel ja on vienyt eteenpäin korruptiovastaisia säännöksiä, joista komissio neuvotot kaikissa tulevissa kauppasopimuksissa. Meksikon kanssa tehtävän sopimuksen nykyaikaistaminen arkea ja haluaisin tietää, voisiko komissio vahvistaa, kuten se eh, strategiassaan kauppa kaikille, todeta, että tämänkaltaisista kannanotoista keskustellaan myös tulevissa neuvotteluissa. Tätä varten olisi tärkeää myös, että jäsenvaltiot sisällyttäisivät korruption torjunnan niihin neuvotteluihin, jotka ne komissiolle valtuuttavat. Kun puhutaan tästä lausunnosta, niin kiitämme esittelijä sen esittelystä ja haluamme tarkentaa siinä tiettyjä näkökohtia. Ensinnäkin olemme samaa mieltä siinä, että kauppapolitiikasta on hyötyä hyvän hallinnon tavan ja oikeusvaltioperiaatteiden eteenpäin viemisessä. Lisäksi haluaisimme todeta, että Euroopan unionin ulkopolitiikan ja yhteisön säännösten väliset yhteydet lisääntyvät tällä tavalla, varsinkin kun torjutaan korruptiota. Ne toimivat hyvänä viitekehyksenä neuvotteluissa. Lisäksi mielestämme on tärkeää, että asiasta keskustellaan myös yksityissektorin kanssa tässä asiassa. Ja yleisesti ottaen on tärkeää vedota siihen, että Euroopan unioni vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja osoittaa johtajuutta korruption torjunnassa myös VTO-tasolla. Haluaisimme lopuksi vielä muistuttaa siitä, että GPS Plus merkitsee sitä, että ratifioidaan myös YK korruption vastainen julkilausuma, ja on tärkeää tästä syystä, että GPS Plus-säännökset tulevat voimaan ja että näitä yleissopimuksia ja niiden säännöksiä kunnioitetaan. Kiitoksia. For the ECR, it's mis- Kiitoksia. Ja sitten ECRstä edustaja Campbell. Um, we... Kiitoksia. Me ECRssä näemme, millainen eh, haitallinen vaikutus korruptiossa on kaupalla. Se eh, vähentää investointia, lisää epäreilua kilpailua ja vääristää julkisten hankintojen menettelyjä. Ja minun mielestäni korruptio kulkee käsi kädessä eh, byrokratian kanssa. Se on tapa usein kiertää byrokratia. Kauppa on tärkeä väline, jonka avulla EU voi puuttua asiaan ja korruption vastaiset ja määräyksiä pitäisi olla tulevissa tulevissa kauppasopimuksissa. Ja sen täytyisi olla tärkeä aihe kauppaneuvotteluissa ja tämä voidaan tehdä yhteydessä muiden EUn eh, toimien kanssa ja Euroopan Euroopan komission kauppastrategian äh, kanssa. Me kannustamme myös yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan ja äh, muiden sidosryhmien kanssa näiden korruptiovastaisten määräysten täytäntöönpanossa. Siksi kannatamme sitä, että luodaan välineitä, jotka voivat antaa enemmän äh, ohjausta ja mahdollistaa sen, että sidosryhmät osallistuvat enemmän. Me kannatamme esittelijän ehdotuksia ja kannatamme sitä, että otetaan lisää suosituksia mukaan korruption torjumiseksi, esimerkiksi äh, sääntöjen johdonmukaisuus, toimenpiteet äh, laittomien rahavirtojen ehkäisemiseksi ja äh, julkisten hankintojen säännöt. Meidän pitäisi kuitenkin välttää yleistäminen, kun katsotaan korruptiota ja ihmisoikeuksia, kun nämä kaksi eivät aina kulje rinnata rinnan. Esimerkiksi yksityisten välinen korruptio ei yleensä vaikuta ihmisoikeuksiin. Meidän pitää ottaa korruption vastaisia lausekkeita ihmisoikeuslausekkeiden lisäksi mukaan kauppasopimuksiin. Tämä ei saisi olla kuitenkaan taakka ja juoda johtaa kaupan esteisiin. Me puhumme täällä kaupasta, emmekä politiikasta, ja meidän pitäisi keskittyä kaupan helpottamiseen. Kiitoksia. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä salissa ei ole. Haluatteko korvata? Olkaa hyvä. Sorry, but uh, my... Niin. Kiitos, Tiitä Rantseva ei päässyt paikalle. Hän on varjoistelija, mutta kerron hänen näkemyksestään. Hän on tyytyväinen siihen, että esittelijä viittaa siihen, että ihmisoikeudet ja korruptio liittyvät toisiinsa ja korruption torjunnan pitäisi kuulua EUn politiikkaan ja tämä liittyy myös siihen, miten katsomme kauppasääntöjä. Lausuntoluonnoksessa on hyviä elementtejä, mutta me pyrimme tarkistuksin katsomaan, miten korruptio ja liike linkittyvät toisiinsa ja mitä jos tehdään. Korruptio on ongelma yhteiskunnille. Tämä laajasti haittaa kaupan tekoa sekä ulkomaalaisille toimijoille että kotimaan toimijoille. Koska korruptio tapahtuu myös esimerkiksi lupamenettelyissä ja tullimenettelyissä, tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, miten EUn jäsenvaltiot voivat tehdä kauppaa ja investoida kolmansiin maihin ja mihin, millä missä olosuhteissa. Ja tämä korruptio estää myös taloudellista kehitystä kolmansissa maissa. GSP ja Kotonu sopimuksen kautta EU jo valvoo korruptiota ja sitoumukset ovat keskeisiä, kun katsomme, miten, minkälaisia mahdollisuuksia tuleva GS, GSPn uudistaminen voi tarjota. Tarvitsemme lisää avoimuutta, ja standardeja. Meillä on erilaisia sääntöjä kauppajärjestelmään liittyen, mutta meillä on myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia, assosiaatiosopimuksia, ja siellä tähän asiaan pureudutaan aivan oikein. Tämä aihe on siis tärkeä, mutta me olemme vain yksi linkki pidemmässä ketjussa. Dita johtaa näitä kysymyksiä sitten eteenpäin. Kiitos Marit ja sitten Helmut Scholz Guesta. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kertoa varjoesittelijämme näkemyksen, joka valitettavasti ei päässyt tähän kokoukseen hyvin lyhyesti. Hän painottaa ja kiittää esittelijöitä siitä, että ryhmämme kannattaa tätä luonnosta, varsinkin koska siinä otetaan huomioon korruption ja ihmisoikeuksien välisen linkin. ja ottaa huomioon myös ympäristösäännökset, kuten myöskin yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden. Hän haluaa korostaa sitä, että nämä kaksi viimeistä kohtaa ovat sellaisia, että niitä hyvin usein käytetään. Mutta ei todellisuudessa silloin, kun kauppasopimuksia allekirjoitetaan. Kauppasopimus, joka parantaa laatua, yleensä luo myös korruptiota, riippumatta siitä, miten paljon korruptiovastaisia lausekkeita on olemassa. Tätä haluaisimme erityisesti painottaa. Eli meidän täytyy jättää tässä suhteessa selkeämpi valiokuntamme näkemys. Haluan myös painottaa sitä, että rahanpesu ja rahoitusyrityksetkin täytyy ottaa mukaan kauppasäännöksiin ja kauppasopimuksiin kolmasen maiden kanssa niin, että ihan lähtökohtaisesti on var- selvä se, että minkäännäköistä mahdollisuutta ei pitäisi olla sille, että rahanpesu mahdollistetaan. Ja olemme kaikkien kollegoiden kanssa samaa mieltä, jotka painottavat avoimuutta ja sääntöpohjaisia näkökulmia näissä säännöksissä, jotta saataisiin selkeämpiä säännöksiä. Kun puhutaan makrotaloudellisista kysymyksistä, haluaisin henkilökohtaisesti lisätä, että tiettyjen kauppanäkökohtien ehdollistaminen on ennakkoedellytys korruption torjunnassa. Kiitoksia ja teemme yhteistyötä esittelijän kanssa. Ja toivomme, että tässä päästään eteenpäin yhteisen ponnistuksen. Kiitoksia, edustaja Seinfeld. Dziękuję, panie przewodniczący. E, rozmawiamy... Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä lausunto ja puheenjohtaja aivan oikein korasti sitä, että tämä liittyy myös asiaan, josta keskustelimme vähän aikaisemmin, nimittäin vierailumme Afrikassa. Korruptio on yhteiskunnallinen ja poliittinen sairaus. Se uhkaa ja ehkäisee maan äh, kunnollista kehitystä. Mitä köyhempi ja vähemmän kehittyneempi maa on, sitä suurempia on korruptio. Ja siksipä syntyy tällainen noidan kehä, josta on vaikea päästä ulos. Tässä Euroopan unionilla on erittäin tärkeä rooli, koska me olemme maailmanlaajuisesti tärkein lahjoittajamaa. Me annamme hyvin paljon määrärahoja kehitysmaiden tukemiseksi. Kyse on nyt kauppasopimuksista ja investointisopimuksista, taloudesta siis. Ja minun mielestäni nämä ovat yksi parhaista välineistä auttaa muita maita suora rahoitustuki. Jos ajattelemme Afrikaa, eh, on yli 20 miljardin euron arvoista, mutta valitettavasti osa näistä määrärahoista ei päädy sinne, minne sen pitäisi päätyä. Ja jos se päätyy oikeaan osoitteeseen, niin sitten tätä summaa ei käytetä tehokkaalla tavalla, joten kyse on tärkeästä ilmiöstä erittäin tärkeästä, erityisesti jos otetaan huomioon se, että Euroopan unioni antaa määrärahoja ja haluaisi, että ne käytetään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta toisaalta äh, myös äh, nämä maat, joiden kanssa meillä on poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia suhteita, Näiden maiden täytyy olla luotettavia kumppaneita, joten niiden täytyy sitoutua korruption torjuntaan. Mitä tahansa välinettä tässä suhteessa voidaan käyttää, niin se on kyllä hyödyllinen ja tarpeellinen. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Ja sitten komissio saa puheenvuoron. Um, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Pidämme erittäin tervetulleena sitä, että meillä on tämä Intan lausuntoluonnos. Nyt on erittäin hyvä hetki pohtia asiaa ja saada lisäpanosta meidän omaan työhömme korruption vastaisissa toimissa ja kaupassa. Kuten monet jäsenet jo mainitsivat, totta kai Komissio on sitoutunut tähän asiaan, aivan kuten kauppa kaikille tiedonannossa vuoden 2015 lokakuussa jo todettiin. Tässä on keskitytty paljon TTIP-sopimukseen, mutta kuten tiedonannossamme sanoimme, ajatuksena oli ottaa nämä asiat mukaan kaikissa tulevissa kauppasopimuksissa. Ja Rova Saifi viittasikin juuri tähän, eli että komissio ottaa nämä asiat tulevissa sopimuksissa ja neuvotteluissa mukaan. Ja näin on myös tehty esimerkiksi, kun uudistetaan Meksikon ja EUn välistä sopimusta. Todella näin aiomme tehdä tulevissakin sopimuksissamme. Puheenjohtaja Lange on myös työstänyt asiaa. Me olemme katsoneet tätä viime vuonna ja nyt on hyvä katsoa asiaa laajemmin ja konkreettisemmin Meksikon tapauksessa. Vielä sisällöstä ja lausuntoluonnoksesta. Totta kai mietinnössä lausuntoluonnoksessa keskitytään siihen, miten ihmisoikeudet ja korruptio nivoutuvat yhteen, ja tämä onkin varsin selkeää. Olemme aikaisemmin jo todenneet, että korruptio on merkittävässä osassa. Se heikentää oikeusvaltioperiaatetta ja on todellinen rasite kehittyville maille. Kuten monet ovat jo maininneet, meidän täytyy tässä yhteydessä pitää mielessä juuri kehittyvät maat. Ja siksi haluaisin muistuttaa jälleen siitä, että korruptiovastaisia toimia pyritään monella tavalla kehitysmaissa maissa kehittämään. Tämä liittyy GSP plussaan. Kuten tiedätte, GSP plussaan liittyy se, että ratifioidaan ja allekirjoitetaan no, kansainvälisiä sopimuksia, joihin kuuluu esimerkiksi YK on no, korruption vastainen yleissopimus. Vuodesta 2014 lähtien komissio ja ulkosuhdehallinto ovat ottaneet käyttöön GSP plus valvontamekanismin, johon liittyy sekä kirjallisia kysymyksiä että valvontavierailuja. Toinen GSP-raportti, jossa katsotaan no, vastaisia toimia ja YK yleissopimuksen täytäntöönpanoa, tietääkseni välitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden lopussa. Ja aivan kuten jo mainittiin, kotonun sopimuksessa katsotaan jo yhteyksiä ihmisoikeuksien ja korruption välillä. Siellä tätä käsitellään yhdeksän artiklassa ja Kotonuu-sopimuksen 97 artiklan mukaan voidaan aloittaa konsultaatio silloin, kun kyseessä on vakava korruptiotapaus. Vapaakauppasopimuksissamme ja siinä, miten haluamme korruptionvastaiset toimet paremmin mukaan näihin sopimuksiin, niin siitä Aivan kuten jotkut jäsenet jo sanoivatkin, totesin, että kauppasopimuksissa katsotaan myös suhteita hallituksen ja pitäisi pureutua näihin toimiin. Tämä todella on este kaupalle ja se vaikuttaa erittäin kielteisellä tavalla talouden kehitykseen ja kehitykseen ylipäätään pitää puhua selvää kieltä siitä, että korruptiovastaisessa taistelussa pitää keskittyä relevanteihin aloihin, jotka liittyvät kauppaan. Julkiset hankinnat, lupamenettely, tullimenettely, aivan kuten täällä jäsenet toivatkin jo esille. Meidän periaatteellinen lähestymistapamme on se, että pitää olla johdonmukainen EUn sisäisten sääntöjen ja ulkoisten toimien välillä. Yksi tärkeä periaate on juuri tämä YK on korruption vastainen yleissopimus, jonka kaikki jäsenvaltiomme ja EU itse ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet. Mutta kun katsomme tiettyjä säännöksiä ja standardeja, olisi katsottava myös sitä, onko meillä jo riittäviä EUn tason sääntöjä, joita voimme sitten tarpeenvaatissa puolustaa myös ulkopuolella. Esimerkiksi väärinkäytösten paljastajien suojelu. Tämä on tärkeä asia, jonka parlamenttikin on ottanut jo usein otteeseen esille. Meidän täytyy katsoa, miten tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin kauppasopimuksissa ja kuten tiedätte, mitään EUn sisäisiä laajoja yhteisiä sääntöjä ei tässä asiassa vielä ole olemassa, ja siksi komissio onkin käynnistänyt julkisen kuulemisen ja sisäisen työn, jolla halutaan viedä tätä asiaa eteenpäin vuoden loppuun mennessä. Mutta täytyy tietysti katsoa, kuinka pitkälle tätä asiaa voidaan sitten viedä eteenpäin kauppasopimuksessa. Sitten täytäntöön pano ja tiettyjen etujen menettäminen. GSP täytyy muistaa, että se on yhden välinen väline, kun taas kaup- vapaakauppasopimukset ovat kahdenvälisiä. Usein tässä on kyseessä rikosoikeus ja tämä on aika arkaluontoinen kysymys myös EUn sisällä. Aiomme tehdä konkreettisempia sopimuks- ehdotuksia aika piankin tulevina kuukausina. Ja odotamme entistä syvällisempiä keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa. Tiedämme, että korruption vastaisten toiminnan kaupan työpajaa ollaan järjestämässä. Ja tämä kaikki liittyy omaan työhön. Me odotamme innolla tulevia keskusteluja. Kiitos. Kiitoksia, Karolin. Ja vielen Dank für die vielen... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä monista ehdotuksista ja kommenteista. Tavoitteena on se, että saamme aikaan äh, tehokkaan korruption torjunnan kolmansissa maissa ja tässä tarvitaan hyvin paljon toimenpiteitä ja juuri kauppapolitiikka on hyvä väline tähän ja siksipä sitovat toimenpiteet ovat minulle tärkeitä, muuten tämä ei onnistu meidän on keskityttävä korruption torjuntasitoumusten valvontaan ja täytäntöönpanoon ja sitten seuraukset, jos ei niitä noudateta, ovat myös tärkeitä. Mielenkiintoista on ottaa kansalaisyhteiskunta mukaan, se on tärkeää, myöskin yksityissektori on huomioitava ja kuten komission edustaja sanoi, väärinkäytösten paljastajien suojan pitää olla säädeltynä Euroopan tasolla, muuten emme voi sitä vaatia kauppasopimuksissakaan. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista standardia. Odotan arvostan mm, kovasti hyvää yhteistyötä eh, ja mielenkiintoisia tarkistuksia. Yritän kaikki ottaa huomioon tässä lausunnossani. Niin kiitoksia. Kiitos. Tarkistusten jätön määräaika on 8. päivä toukokuuta kello 12. Ja sitten äänestämme 30. päivä toukokuuta. Sitten menemme esityslistan kohtaan 9 ja 10 yhteiskeskustelu Kuuban kanssa tehdystä, tehtävästä sopimuksesta. Mehän kovasti vaadimme, että kauppa valiokuntana annamme lausunnon AFETille ja annakin tässä heti esittelijämme herra Bögelle puheenvuoron. Just to remind. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan muistuttaa, että ensimmäinen keskustelu käytiin jo tammikuussa. Ja nyt keskustellaan ensimmäisestä kahdenvälisestä sopimuksesta EUn ja Kuuban välillä. Periaatteessa tämä sopimus sisältää kolme pilaria. Ensimmäinen niistä on poliittinen vuoropuhelu, sitten toinen on yhteistyö, toimialakohtainen vuoropuhelu, se sisältää monia eri asioita, mukaan lukien alueellisen integraation ja yhteistyön ja myös kauppaan liittyvän yhteistyön. Tietysti jos mennään tiettyihin yksityiskohtiin, täytyy tunnustaa se, että yhtäältä Euroopan unioni on kaikkein tärkein Kuuban vientikumppani. Se on suurin ulkomainen investoija. Ja toiseksi, kun katsotaan kauppaan liittyviä näkökohtia tässä poliittisessa vuoropuhelussa ja yhteistyösopimuksessa, meidän täytyy huomioida, että tässä on vähän substanssia, kun puhutaan kaupasta ja investoinneista. Monia kysymyksiä, jotka koskevat tariffien helpottamista, kuten myöskin hallinnoista prosessien yksinkertaistamista, mutta toisesta toisesta osapuolta ei osoittanut kiinnostusta tämän kaltaisen kehittelyyn, kuten usein on tehty tuolla alueella. Toinen osio on sellainen, että tätä sopimusta ei voida, voida verrata muihin vapakauppasopimuksiin tai talouskumppanuuksiin Karibian alueella. Monopoliin asettamat haasteet ulkomaankaupalle ja valtion myöntävät vientiluvat johtavat siihen, että meillä on aivan erityisiä haasteita kaupan kehittämisessä. Kolmas osio haluaisin ottaa esille sen, että yksityisen taloudellisen toiminnan puitteisto ei ole parantunut viime vuosien aikana, vaikka jonkun verran kehitystä on tapahtunutkin. Yksityisyrittäjyyden mahdollisuudet ovat mitättömät ja yksi luku viime kerrasta 25 prosenttia maasta, joka on omistajien käsissä, merkitsee sitä, että 50 prosenttia elintarvikkeista tuotetaan sillä – Minusta oikein hyvä esimerkki myös muille toimialoille. Ulkomaista suorien investointien tilanne muuttuu, näin asiantuntijat sanovat, mutta hitaasti. Hallitus pyrkii houkuttelemaan noin 2,5 miljardia suoria ulkomaisia investointeja vuodessa, jotta voitaisiin saada aikaiseksi talous kasvu, yli 5 prosentin sellainen. Nyt on jo yli 250 yhteisyritystä Espanjasta, Italiasta, Kanadasta ja Venezuelasta pääasiassa. Mutta toisaalta puite, puitteet ulkomaisille suorille investoinnille eivät ole helppoja, kun katsotaan näitä sääntöjä, katsotaan vienti- ja maantuontilupia, ja on nähtävissä myös, että sijoitusten määrä vuodesta 2005 eteenpäin, mukaan lukien myös tämän erityisvyöhykkeen kehityksen, ei ole kehittynyt niin kuin se olisi voinut kehittyä. Kaikista näistä puutteista huolimatta vuoropuhelu- ja yhteistyösopimukset ovat nyt päässeet tilanteeseen, jossa muutoksia on odotettavissa. Varmasti näette sen lausunnon, jota valmistelin tämän, vuoden lop- äh, tämän viikon loppuun mennessä tai ensi viikon alkuun mennessä. Meillä on tarkistusteettämisen määräaika. Ja tammikuun keskustelun jälkeen olen pyrkinyt vain kannattamaan tätä uutta sopimusta ja periaate siitä, että hallinto myöskin kunnioittaa parlamentin roolia tässä suhteessa ja informoi meille oikea-aikaisesti, jos se täytäntöönpanee tällaisia sopimuksia. Ja samalla mahdollistaa sen, että parlamentti voi näyttää vihreää valoa niille. Sitten tässä lausunnossa puhutaan myös talousjärjestelmästä tarpeesta kehittää suoria ulkomaisia investointeja, vientiä, kauppaa ja mainitaan myös kansainvälinen työjärjestö ja sen vaatimukset, jossa asioita täytyy kehitellä. Lisäksi otamme esille myös ihmisoikeusvuoropuhelun, joka löytyy yhdestä näistä standardilausekkeista tästä sopimuksesta. Se on mielestäni oleellista ja Paljon täytyy vielä tehdä, mukaan lukien katsoa ammattiyhdistysliikkeiden oikeuksia. Ja henkilökohtaisena kommenttina mainitsisin, että meillä on vielä pitkä tie käytävänä. Puolitoista viikkoa sitten järjestettiin kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa, jonka puheenjohtajana olin, ja yksi paikalle kutsutuista henkilöistä – Solea, joka sai Saharovin palkinnon vuonna 2005, ei saanut matkustuslupaa. Tämä on siis osa tätä poliittista todellisuutta, joka meillä on edessämme. Ja siksi meidän täytyy huomauttaa, että me tarvitsemme myös ihmisoikeusvuoropuhelua. Tilanne ei voi jäädä sellaiseksi. Kiitoksia. Minulla on vain yksi puheenvuoropyyntö, herra Valesa. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan no, no, kiittää esittelijäämme siitä, että hän valmistellut tämän lausunnon. Tässä on muutama eh, elementti, jotka ovat tärkeitä. Tämä kohta kaksi, eli että näitä kauppa- tai ähm, määräyksiä ei väliaikaisesti äh, sovelleta ennen kuin parlamenttimme antaa hyväksymän. Näitä, näin pitäisi toimia. Toinen tärkeä kohta on kohta kuusi. Kuuban täytyisi ratifioida eh, ilon eh, normit niin, että kaikenlainen työvoiman hyväksikäyttö eh, kielletään mutta minulle henkilökohtaisesti äh, kaikkein tärkeintä on tämä asia, jonka mainitsitte lopuksi, ihmisoikeudet. Meidän parlamenttimme äh, on tämän aina äh, nostanut esiin ja Bertosolar ei päässyt tänne viime viikolla, joten on tärkeämpää tukea tätä vapaustaistelua ja varmistaa, että ihmisoikeusrikkomukset Kuubassa joutuvat tuomituksi, koska nämä toisinajattelijat maksavat hyvin korkean hinnan. Eh, heidän perheitään eh, pelotellaan, eh, pidätetään, he menevät nälkälakkoon, jotkut heistä kuolevat omituisissa olosuhteissa ja selitystä tälle ei löydy. Ja lopuksi meidän esitettävä kysymys, kuka hyötyy tästä sopimuksesta ja minä toivon, että voisimme vastata Kuuban kansa Kuuban kansa voi hyötyä tästä sopimuksesta, eikä hallinto, joka sortaa sitä. Kiitoksia. Kiitos Maritje. Kiitos jälleen kerran puhutaan Ditan puolesta, kollegani puolesta. 20 vuoden jälkeen, kun meillä on nyt yhteinen kanta, EU on päättänyt muuttaa lähestymistapaansa Kuuban suhteen. Me voitaisiin ehkä saada uutta pontta vuoropuheluun ja myös kauppasuhteisiin. Sekä ihmisoikeudet että talouden vapauttaminen ovat Ditan mielestä tärkeitä, kun katsotaan Kuuban kansalaisten tulevaisuutta ja tätä uutta sopimusta. Kuubassa tapahtuu paljon uudistuksia ja muutoksia, ja vaikka pidämme tätä kaikkea hyvänä, Kuuba voi päästä eteenpäin vain, jos kaikki kuubalaiset ja kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan tähän prosessiin. EU voi avautua uusille mahdollisuuksille Kuuban suhteen, mutta emme saa olla naiveja. Yhteistyö ja avautuminen ei saa merkitä sitä, että vesitämme ydinarvoja. Oppositiojournalistit, taiteilijat ja ihmisoikeusaktivistit, heidän kaltoinkohteluunsa on jatkunut viime vuosinakin. Ja täytyy katsoa, parantaako tämä kaikki kansalaisten elämää. Meidän täytyy valvoa täytäntöönpanoa esimerkiksi ihmisoikeusvelvoitteiden osalta. Ja tarvitaan myös lisätoimia, jotta taloutta voidaan vapauttaa. Esimerkiksi suuria ulkomaisia investointeja ja niin edelleen. Meidän pitää myös kunnianhimoisesti pyrkiä parantamaan taloudellista tilannetta ja katsoa ihmisoikeuksia tässä uudessa sopimuksessa. Me jätämme tarkistuksia tekstin tehostamiseksi, mutta uskomme kaiken kaikkiaan, että tämä menee oikeaan suuntaan. Mr. Gutierrez. Kiitoksia edustaja Gutierrez. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti myös esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Tämä hetki on aivan keskeinen, kun otetaan huomioon se, miten suhteemme Kuuban kanssa ovat historian valossa kehittyneet. Ja myös muutokset, jotka ovat olleet Kuubassa käynnissä vuodesta 2011 lähtien. Tämä ei ole pelkästään kauppasopimus, vaan poliittinen ja yhteistyösopimus Kuuban kanssa. Ja EU on nyt muuttanut yhteistä kantansa, joka on ollut vuodesta 1996 voimassa. Ja tässä katsotaan Kuuban demokratia- ja ihmisoikeustilannetta. On katsottava siis myös poliittisia kysymyksiä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aikakausi ja kaikki katseet todella kohdistuvat Kuubaan. Emme voi tässä lähteä pelkän sanahelinän tielle, aivan kuten EUn ja EU välillä ei olisi jo sopimuksia. Siis 23 EUn jäsenvaltiota on jo solminut niin, kahdenvälisiä suhteita Kuubaan, joten tämä on poliittinen ja yhteistyösopimus ja tätä kautta halutaan myönteisellä tavalla vaikuttaa tähän siirtymävaiheeseen, mutta myös lisätä oikeusvarmuutta, yhtenäisyyttä ja vahvistaa yhteisiä tavoitteita, joita meillä jo on olemassa nämä ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2009-2015 aikana. Tällä mietinnöllä pitää tuoda esille Euroopan parlamentin positiivinen kanta, eikä tämä välttämättä ole pelkää jatkoa sille, mitä neuvosto ja jäsenvaltiot tekevät, vaan tässä tuodaan esille parlamentin oma kanta ja katsotaan eurooppalaisten etuja, mutta samalla hyödynnetään tätä historiallista hetkeä, joka meillä on suhteessamme Kuubaan. Uskon, että tämä on todella olennainen hetki. Tämä on seurausta Yhdysvaltain ja Obaman hallinnon politiikan muutosta. Katsotaan, miten Trump toimii Kuuman suhteen. Ja meidän on katsottava myös, minkälaisia muutoksia Kuuban suhteessa Venäjän tai Kiinaan tapahtuu. Eli on muistettava koko kansainvälinen tilanne. EU on toimittava voimakkaasti ja itsenäisesti tuoden esille omia periaatteitaan ja arvojaan, aivan kuten olemme aina pyrkineetkin tekemään allekirjoittamiemme sopimusten nojalla. Tuemme täyttä edistää demokratiaa. Haluamme, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan entistä paremmin ja myös työntekijöitä ja työntekijöiden oikeuksia pitää tehostaa. On muistettava kansainvälisen työjärjestön sopimukset ja totta kai perusoikeudet on turvattava. Uskomme myös, Ja tämän edustamani poliittinen taho on jo tuonut kaikilta osin esille. Me todella haluamme puolustaa pontevasti ihmisoikeuksia. Tässä sopimuksessa otetaan uudella tavalla huomioon ihmisoikeuksien kehitys, Kuubassa, emmekä usko, että tähän tarvitaan mitään uutta etenemissuunnitelmaa tältä osin, aivan kuten niin kuin muissa sopimuksissa on tehty. Me pidämme hyvänä sitä, että kahdenväliset suhteet voidaan normalisoida. Ja uskomme, että jos me toimimme avokätisesti, tasapainoisesti ja järkevällä tavalla kuuman suhteen, Voimme edistää EUn ja Kuuban välisiä kahdenvälisiä suhteita, mutta myös laajemmin mennä me eteenpäin. Granel. Kiitoksia. Sitten komissiosta Ignacio Granel. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Minä puhun ihan, ihan lyhyesti, ainoastaan kaksi asiaa sanoakseni. Ensinnäkin, että komissio jakaa esittelijän arviot, mitä tulee kaupan määräyksiin. Niillä ei ole kovinkaan, se ei ole kovinkaan sisältöä kaupan suhteen. Tämä on paljon vähemmän kuin vapaakauppasopimus. Ja, ähm, Kuuba on VTO-tullimaksujen alainen. Kuitenkin on joitakin yhteistyön muotoja, jotka voivat olla kiinnostavia, jotta voidaan auttaa Kuubaa tulemaan kansainvälisen kaupan järjestelmään, jos Kuuban puolella on halukkuutta hyödyntää tällaisia määräyksiä. Sitten ihmisoikeuksista jotka melkein kaikki puhujat nostivat esiin. Haluaisin vain muistuttaa, että tässä otetaan huomioon vuoropuhelu ihmisoikeuksia ja demokratian saralla on otsikko, joka liittyy ihmisoikeuksiin hyvään hallintoon ja demokratiaan. Kuitenkin tämän poliittista vuoropuolella yhteistyötä koskevan sopimuksen tarkoituksena on parantaa helpottaa vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tämä on väline, jonka avulla EU pystyy toivottavasti paremmin tukemaan Kuuban uudistusprosessia ja myöskin edistämään arvojamme ja etujamme. Äh, sopimuksen täytäntöönpano äh, antaa sopivan foorumin äh, mm, kysymyksille, jotka liittyvät myös ihmisoikeuksiin, demokratian edistämiseen ja perusoikeuksiin. Ja tässä paljon riippuu siitä, kuinka aktiivisesti panemme tätä sopimusta täytäntöön ja kuinka aktiivinen rooli eh, toimielimillä on. Kiitoksia. Kiitos ja muutamia lisäyksiä Kristoff Wiesnerilta ulkosuhdehallinnosta. Kiitoksia. Kollegani oikeastaan sanoi jo kaiken. Kyseessä on sopimus, joka auttaa meitä kautta linjan olemme yhteistyössä Kuuban kanssa. Suhteemme Kuubaan eivät ole muuttuneet. Ihmisoikeusdemokratia ja oikeusvaltioperinteinen edistäminen ovat edelleen ytimessä. Meillä on ihmisoikeusvuoropuhelu, joka on käynnistetty. Siinä on ollut mielenkiintoisia lupaavia tuloksia, mutta nyt se sitten perustuslaillistetaan ja se on tärkeä kysymys meille. Tietysti on selvää, että seuraamme selkeästi, mitä tällä lailla Kuubassa tapahtuu ja on hirvittävän tärkeää, että Euroopan parlamentti itse on tärkeässä roolissa. Asia, joka on myös lupaava, on se, että Kuuba on ilmaissut halukkuutensa tähän sopimuksen alustavaan soveltamiseen, joka mahdollistaa sen, että eurooppalainen ihmisoikeus- ja demokratian väline voidaan ottaa käyttöön, joka auttaa myös kansalaisyhteiskuntaa. Yhteenvetona kysymys on uuden vaiheen aloittamisesta ja toivomme, että kyseessä on väline, joka mahdollistaa sen, että voimme olla auttamassa Kuubaa kohti modernimpaa yhteiskuntaa, jotta sitä on hyötyä Kuuban kansalle ja eurooppalaisille myöskin. Kiitoksia herra Sahradi ECRstä. Haluatteko puheenvuoron? Uh, Kiitos, aivan lyhyesti vain. Me tuemme pääpoliittisia viestejä, joita lausunnossa tuodaan esille. Aiomme tehdä pieniä tarkistuksia. Uskomme, että on kaksi pääalaa, joihin pitää, tai aluetta, joihin pitää keskittyä. Ensinnäkin kauppa ja toiseksi geopoliittinen konteksti. Tällä hetkellä kansainvälinen kauppa on vasta varsin vähäpätöistä Kuuban taloudelle. Täytyy muistaa sääntelyn avoimuuden puute ja liiallinen byrokratia, eli sääntely ei vielä riitä. Kaupassa on liikaa vääristymiä ja samoin liikaa korruptiota ja varjotaloutta. Geopoliittisesti olemme hyvin tietoisia siitä, mitä Kuubassa tapahtuu. Kuuban Uusi johto on käynnistänyt uudistuksia ja myös on otettava huomioon Venezuelan kriisi. Se on toimittanut tavarahavannan pitkään, erityisesti energia-alalla. Sata tulla kielteistä kehitystä, joka kohdistuu Kuubaan. Ja voi olla, että myös Yhdysvallat arvioivat tilannetta uudelleen. Ja tämä lähestymistapa saattaa olla hieman erilainen kuin aikaisemmalla hallinnolla. Otamme siis nämä asiat huomioon ja kuten sanoin aikaisemmin, laadimme näistä asioista tarkistuksia. Ja odotan innolla sitä, että pääsemme rakentavasti käsittelemään tätä aihetta. Kuten aina. Kiitoksia, herra Böge. Äh, kiitän näistä kommentoista ja vielä eräs äh, huomautus. Tämä liittyy myös keskusteluihin, joita olen käynyt. Olisi hyvä, jos tämä äh, vuoropuhelun eh, vahvistaminen, josta ulkosuudenhallinnon edustaja puhui, ei ottaisi huomioon vain nykyistä eh, hallitusta, vaan että eh, voitaisiin myös vahvistaa suhteita kansalaisyhteiskuntaan. Kiitoksia. Kyllä, tämä on todella tarpeen tai enemmän kuin tarpeen. Kuten sanottua, tarkistusjätön määräaika on tällä viikolla perjantaina 5. toukokuuta kello 12. Ja sitten muistuttaakseni tarkistukset pitäisi jättää englanniksi, koska meillä on vähän aikataulupaineita. Eli perjantaina 5. toukokuuta tarkistukset englanniksi pyydän. Ja sitten menemmekin heti esityslistan kohtaan 11. Herra Böken seuraavaan mietintöön. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuodeksi 2018. Olkaa hyvä. Kysymys kuuluu, että pitäisikö, eikö eh, herra Muresanin pitäisi olla täällä paikalla yleisesittelijänä, vaikka tämä muuttunut? Eh, niin, hyvä, no, että tiedän tämän. Niin, puheenjohtaja, meillähän on vielä vähän aikaa. Ensinnäkin te varmasti kaikki tiedätte, että neuvotteluissa äh, rahoitusnäkymistä, kun näytti ratkaisu, niin sitten Italia pysäytti tämän ja nyt tällä hetkellä jumitus tapahtuu Ison-Britannian takia. Voidaanko tämä ratkaista pian sen jälkeen, kun vaalit on järjestetty, niin sitä ei kukaan tiedä. Ja tämän paketin hyväksyminen vaikuttaisi sitten myös budjettiin 2018, niin olemme tässä nyt vähän epäselvyydessä ennen kuin selkeyttä saadaan. Siitä huolimatta on tarpeen tarkastella, millaisia suuntaviivoja, millaista suuntaviivoista täysistunnossa äänestimme. Haluaisin vain huomauttaa, että minun näkökulmastani artikla 19 maahanmuutosta, pakolaisuudesta ja kehitys politiikasta 21, naapuruspolitiikassa tai assosiaatisopimuksesta 25 erityisvälineistä. Ja sitten tähän tulee vielä se, mm, mikä nousi esiin tämän ulkoisen investointisuunnitelman suhteen. Esimerkiksi tämä edellinen lausunto, jossa puhuimme korruptiosta, e, niin muistutan siitä, mistä kollega Scheinfeld puhui. Miten toimimme Ähm, jos meillä haluamme saada aikaan jonkinlaista vakautusta mm, naapurimaissa, annammeko budjettitukea vai mietimmekö, eikö konkreettiset hankkeet olisi parempia kuin äh, suora tuki, äh, suora budjettituki. Sitä ei nyt pidä periaatteessa kyseenalaistaa, mutta sen täytyy toimia. Muuten me vain eh, heitämme rahaa ikkunasta, eikä sitäkään voi perustella. Sitten kysymys siitä, mitä tapahtuu tulevina vuosina, kun ajatellaan Brexitiä, budjetin joustavuutta tai seuraavan monivuotisen eh, rahoituspuitteiston eh, kehittelyä olisi hyvä ottaa tämä huomioon. Ja komission jäsen Malmströmin Äh, huomautus, kun tämä Tyynemeren sopimus on siirretty arkistoihin, niin äh, pyyntö siis keskittyä enemmän tälle alueella, kun seuraavia kauppasopimuksia äh, luodaan, niin silläkin tulee olemaan budjettivaikutuksia. Kuinka paljon virkoja tarvitsemme, jos haluamme tällaisia hankkeita intensiivisemmin viedä eteenpäin. Olemme siis vasta alkuvaiheessa, minä olen mitään kirjannut ylös, vaan mielelläni kuuntelen kollegoita. Sydämelliset kiitokset ja sitten toivotan tervetulleeksi budjetin yleisesittelijän herra Mureshanin ja hänelle annankin sitten heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Ähm, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat hyvää huomenta. Kiitos siitä, että sain tulla tänne täällä tänään. Tulin esittelemään kollegoille EUn talousarvion prioriteetit ensi vuodelle siinä muodossa, kun ne hyväksyimme mietinnössä, joka käsitteli suuntaviivejä. Tämä hyväksyttiin maaliskuussa laajalla enemmistöllä Strasbourgissa, mutta pääpainopistealueiden esittelyn lisäksi haluaisin kuulla tämän valiokunnan kollegoita siitä, mikä todellisuus on sillä alalla, josta te vastaatte, ja mitkä uskotte, että pitäisi olla painopistealueita, joita meidän tulisi ensi vuonna tehostaa ja rahoittaa. Ensi vuoden talousarvion painopistealueesta kaksi rahoitettavaa ovat etusijalla. Talouden kasvu, työ paikat ensimmäisenä sitten toiseksi kansalaisten turvallisuus. Tämä on juuri sitä, mitä kansalaiset EUlta tällä hetkellä odottavat. Eli tarvitaan vakautta ja työpaikkoja ja turvaa. Miten tähän päästään? Ensinnäkin työpaikat. Uskomme, että erityisesti PK-yritykset luovat työpaikkoja ja meidän täytyy toimia niin, että saadaan talous, joka on voimakasta, johon pk-yritykset voivat luottaa. On infrastruktuuria, on tukea pk-yrittäjille, nuorille, pureudutaan nuorisotyöttömyyteen. Tämä on keskeistä ensi vuonna täytäntöön panemme Horisontti 2020 tutkimusten osalta sitten verkkojen Eurooppaa infrastruktuurissa ja kosmeohjelmaa PK-yrityksille. Haluaisimme rahoittaa myös Erasmus-ohjelmaa, koska tämä on muutakin kuin opiskelijavaihtoa. Tilastojen valossa yli 60 prosenttia työnantajista arvostaa sitä, että että kun he palkkaavat nuoria töihin, että heillä olisi jonkinlaista kansainvälistä kokemusta. Nuorisotyöllisyysaloite tähän selkeästi monivuotisen rahoituskehyksen uudistamisessa sitouduttiin. Tähän suunnattiin 1,2 miljardia euroa monivuotisen rahoituskehyksen loppuun mennessä. Meidän täytyy tukea nuoria, mutta myös kun katsomme tätä tilintarkastustuomioistuimen valossa, niin havaitsimme, että ohjelmaa pitää päivittää ja parantaa. Ja meidän täytyy käyttää varoja järkevällä tavalla. Ja sitten tämä toinen prioriteetti, eli kansalaisten turvallisuus. Kuten tiedätte, meillä on tällä alalla suuria haasteita ja käytettävissä olevat varat ovat pieniä. Olemme joutuneet tekemään jo paljon monivuotisen rahoituskehyksen alusta lähtien. Mitä voimme tehdä käytettävissä olevilla varoilla? Meillä on komission aloite, joka liittyy puolustukseen. Sillä on synergiavaikutuksia puolustustutkimukseen. Ja meidän pitäisi lopettaa se, että käytämme varoja 28 kertaa jäsenvaltiossa tähän saman asiaan. Sen sijaan pitäisi toimia eu tasolla ja pitäisi vahvistaa oikeus- ja sisäasioista vastaavia virastoja, EASOa, Eurojustia, Frontexia ja Europolia. Tämän tulisi johtaa ulkorajojen parempaan turvaamiseen ja siihen, että voidaan vaihtaa paremmin terrorismin, riskien, huumausaineiden, äh, kaupan, ihmiskaupan ja niin edelleen tietojen vaihtoon. Tarvitsemme myös äh, yhteistyötä naapurimaidemme kanssa itään, idässä ja, lännessä, idässä ja etelässä. On toimittava yhdessä Venäjän kanssa ja katsottava maahanmuutto- ja pakolaisvirtoja, jotka tulevat etelästä. Olemme katsoneet tässä myös Jordanian ja Libanonin suuntaan ja me pyrimme todella vaikuttamaan maahanmuuton perimmäisiin syihin. Ihmiset lähtevät näistä maista, koska elintarvikehuolto, jätehuolto, vesihuolto, koulutus, terveydenhuolto eivät ole hyvällä tolalla. käsitellä näitä myös suuntaviivassa, niin meidän pitäisi investoida näihin maihin, koska yhdellä investoidulla eurolla voidaan näin saada aikaan paljon enemmän verrattuna siihen, mitä voimme tehdä yhdellä eurolla, kun henkilöt ovat jo tulleet Eurooppaan. Kustannukset ihmisten tukemiseen lähtömaassa ovat paljon matalammat kuin jos he tulevat tänne. Myös syyrialaispakolaisten tilanne on se, että he va- mieluummin pysyisivät alueella ja palasivat oman maahansa silloin, kun sota päättyy. Ja vielä kaksi asiaa. Ensinnäkin 2014-2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen, kun päätös tehtiin vuonna 2013. Monet kehityskulut, jotka liittyvät terrorismiin, turvallisuuteen, maahanmuuttohaasteisiin, eivät vielä olleet nähtävissä. Joten rahoituskehyksen uudistaminen ja siihen liittyvä joustavuus ovat tärkeitä. Tätä kautta voisimme saada noin 1,5 miljardia lisärahoitusta, 750 miljoonaa kumppanuussopimuksiin, esirin oma määrä rahansa, sitten mikrotaloudellinen tuki ja myös investointipankin lainat ovat tärkeitä. Parlamentti hoiti omat kotitehtävänsä hyvinkin nopeasti. Tämä tar- monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus oli määrä viime viikolla neuvostossa hyväksyä, mutta yhdistynyt kuningaskunta esti tämän valihinsa saakka. Mutta jos odotetaan näin pitkään, silloin on hyvin hankala pureutua näihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. tämä koskee myös muita aloja. Esimerkiksi Kosmea on tarkoitus tukea 1,2 miljardilla lisämäärärahoilla, eli pk-yrityksiä, aivan kuten Horisontti 2020 ohjelmaa. Eli olisi hyvin tärkeää saada tämä hyväksyttyä. Sitten nämä erityisrahastot, trust fundit, se, miten nämä rahastot otettiin käyttöön, ei onnistunut kovinkaan hyvin. On totta, että tilanne oli kiireellinen ja meidän piti näissä hankalissa olosuhteissa reagoida, mutta lehdistöstä sai lukea, että Turkille luvattiin 500 miljoonaa ja vasta sitten myöhemmin kuultiinkin, että kyseessä oli kaksinkertainen summa. Eli tässä ei toimittu hyvin. Näitä, näiden rahastojen hallinnointia pitää parantaa, mutta myönteinen kehityskulku, joka on havaittavissa, on se, että komissio kertoo meille säännönmukaisesti kehityksestä. Ja toiseksi Euroopan parlamentin edustajia kutsutaan rahastojen hallintoneuvostoihin, jotta avoimuus lisääntyisi, mutta tässä edelleen on ongelmia. Sitten Madad-rahasto. Tässä on kyseessä nyt 1,1 miljardia euroa, mutta ongelma on se, että meidän pitää rahoittaa paljon enemmän toimia kuin vuonna 2013, ja jäsenvaltiot eivät ole halukkaita antamaan uutta rahaa uusiin hankkeisiin vasta 117 miljoonaa euroa on saatu jäsenvaltioilta MADAD-rahastoon. Tämä on asia, jota emme voi hyväksyä, se ei riitä kentällä. Ja monet hankkeet esimerkiksi koulutuksessa ovat sellaiset, että tarvitaan ennakoitavuutta. Myös virastot ja YK, jotka tukevat ihmisiä kentällä, niin niiden pitää tietää, että luvatut rahat myös saadaan ensi vuodelle. Tässä kaikki minulta, hyvä puheenjohtaja. yhteistyöstämme vielä tänä vuonna sen jälkeen, kun komissio julkaisi tekstinsä toukokuussa. Minua kiinnostaisi kuulla tämän valiokunnan näkemyksiä ja odotan innolla myös lausuntoa, jonka teiltä saamme. Tästä vastaa tietysti Raima Böge. Ja myös, hän on siis budjettivaliokunnan jäsenkin. Eli tätä on katsottava vuoden kuluessa. Ja sitten vielä näistä pilottihankkeista. Niitä on täältä valiokunnalta kaksi budjettivaliokunnalle. Jos komissio asettaa nämä A- tai B-tasolle, näille pitäisi saada rahoitusta. Kiitoksia vielä kerran siitä, että sain tulla tänne ja odotan hinnalla keskustelua. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Hyvät kollegat, olemme nyt vähän myöhässä, joten pyytäisin, että puhuisit niin lyhyesti kuin mahdollista, Martin. SD-varjoesittelijämme lausunnon luen tässä teille. Hän toteaa, että Kauppapolitiikka on yksi kaikkein eh, tehokkaimmista ulkomaan kaupan välineistä, jota Euroopan unionilla on vaikuttaa ulkomaisiin maihin. Ja tässä meidän pitää viedä eteenpäin sekä yhteisillä että ulkomaisilla markkinoilla kestävää kehitystä. Siitä syystä meidän täytyy varmistautua siitä, että komissiolla on riittävät voimavarat, jotta se voi viedä eteenpäin kunnianhimoista kauppapolitiikkaansa. SD-ryhmä on aina painottanut sitä, miten tärkeä täytäntöönpano on, ja nyt vaadimme sitä, että paremmin voidaan valvoa kauppasopimuksia. Yksi meidän budjettikohdistamme yhden tulisi tukea paremmin vapaakauppasopimuksiamme. Jos tässä ei onnistuta, niin kaikki työmme on turhaa, turha, ja meidän tulee myös tukea yrittäjiä, jotta mahdollistetaan räätälöityjen ohjelmien avulla näiden sopimusten parempi hyödyttäminen. Kun katsotaan sitten maahanmuuttoa, haluaisin korostaa myös sitä, miten tärkeää kauppa- ja kehitysstrategialla on näiden ongelmien ratkaisemisessa. Ja lopuksi, ja Michael Laidan ja minun esittämäni niin tutkimus tässä kohdin haluaisin ottaa esille valtavirtaistamispolitiikan. Me emme tarvitse enää sanahelinnää tai puheita, vaan riittävät välineet, jotta voidaan viedä tätä politiikkaa eteenpäin. Ja odotan sitä, että saan tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa. Tietysti haluan huomauttaa, että tämä kirjoitettiin jonkun muun toimesta ja englannin kieli ei ollut minun kirjoittamaani, mutta varmaan ymmärsitte, mistä oli kysymys. Yes, briefly, because uh, especially on fund and all the... Niin, lyhyesti erityisesti Madat eh, rahastosta ja näistä kaikista muista ulkopolitiikan välineistä, niin tiedän, että meillä on mahdollisuus keskustella niistä eh, työryhmässä, joten mene yksityiskohti kaupasta kuitenkin, koska siihen tänään keskitytään. Me näemme, että ei ole pelkästään kunnianhimoisempaa lähestymistapaa tällä komissiolla, jonka toivotamme tervetulleeksi, vaan myöskin erittäin syvällinen muutos ja uudenlainen dynamiikka geopolitiikassa kahdenvälisessä suhteissa ja EU täytyy käyttää tämä mahdollisuutena. Aikaisemmin eh, minun ryhmäni ja minä itse olemme useampaan otteeseen pyytäneet, että onko komissiolla riittävästi määrärahoja, mitä tulee eh, inhimilliseen pääomaan, eh, henkilöresursseihin, että budjettiin, koska neuvottelujen määrä on kasvanut, mutta lisäksi julkinen valvonta on lisääntynyt, vaan vaaditaan enemmän tietoa ja sitoutumista, ja meidän pitäisi tätä pitää oikeastaan hyvänä. Tietenkin tasot teknisellä tasolla eivät välttämättä ole samoja, joten on erittäin tärkeää katsoa kapasiteettia eri aloilla – myöskin ja varsinkin kun on kyse tietojen vaihdosta. Onko komissio valmis ja kykenevä siihen? Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä panostaa, koska ne antavat mandaatin komissiolle tehdä tämä meidän puolestamme, koska se on vahvempi muuttuvassa maailmassa niiden tehtävä on myös selittää kansalaisilleen, yrityksilleen, sidosryhmilleen, että mistä on kyse. Komissio ei voi tehdä tätä yksin, mutta meidän täytyy vaatia komissiolta, että se mitä sen täytyy tehdä on myös rahoitettu. Ja nämä ovat ne tarkistukset, joita voitte odottaa meidän ryhmältämme. Helmut Scholz. Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Tässä oli kyse muustakin kuin alustuspuheenvuorosta. Keskittyisin kahteen asiaan. Ensinnäkin Brexitin ohjelma meidän täytyy miettiä sitä, miten nämä kaikki toimet lähivuosina rahoitetaan. Todennäköisesti tarvitaan uusi keskustelukierros siitä, miten EUn omia varoja voitaisiin vahvistaa. Ja mikä osuus talousarvosta tulisi omista varoista. Ja tästä pääsenkin toiseen asiaan. Oma ryhmäni ei todennäköisesti hyväksy sitä, että liikaa korostetaan sitä, että meidän pitää tehostaa ulkorajavalvontaa Frontexia ja niin edelleen. Ja kun katsotaan sitä, että pureudutaan maahanmuuton perimmäisiin syihin vain idässä tai etelässä, on liian lyhytnäköistä. Meillä oli siis virkamatka Gaanan ja norsunlu rannikolle. ja kumppanit totesivat siellä, että heidän pitää pohtia uudelleen sitä, miten päästään alueellisiin sopimuksiin, minkälaisia kahdenvälisiä suhteita tarvitaan EUn kanssa. Ihmiset päättävät, lähtevätkö he pohjoiseen vai etelään. Eli meidän pitää tehostaa sopimuksessamme sitä, että ihmiset ja nämä maat pystyvät itse saamaan talouttaan kestävälle pohjalle. Tämä on yksi asia. Olen yhtä mieltä Marice Shaakin kanssa siitä, että kaikki se, mistä neuvottelemme, pitäisi olla myös perusteltua. Tämä ja rahoittamiskelpoista. Ja tätä pitää katsoa myös laajemmin. Näin. Vihreiden kommentti ei. No sitten annan komissiolle puheenvuoron. Yes. Um, thank you very much uh, for giving us the... Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvin lyhyesti. Tässä vaiheessa komission ehdotus budjetiksi vielä, vielä hyväksytty, joten voimme pohjata tämän vain trade-pääosaston ehdotukseen. Eli Niin, voin tässä vaiheessa jo vahvistaa sen, että monet niistä kysymyksistä, jotka olette ottanut esille näiden keskusteluiden aikana, ovat todellakin osa niitä prioriteetteja, jota meillä on, ja hyvin äh, rajallinen operatiivinen toimintamme niitä määrittää. On totta, että meillä on jatkuvasti laajeneva kauppa-agenda, mikä on meille myöskin haaste sekä inhimillisten voimavarojen että budjetin voimavarojen kohdalla. Meillä on pieni operatiivinen budjetti, mutta hyödynnämme myös muita välineitä alueellisella ja paikallisella tasolla ja näin. Niissä tarkastellaan myös kauppasopimustamme täytäntöönpanoa ja samalla keskitymme kauppasopimusten valvontaan, niiden joista neuvottelemme Samalla keskitymme myös jo tänä vuonna, ja näin on myös asialaita, siinä tapauksessa, että budjetti hyväksytään ehdottamiemme linjojen mukaisesti, niin keskitymme viestintätoimiin, jotka kohdistuvat erityisesti PK-yrityksiin. Ja olemme jo samaa mieltä siinä, että sehän on, sen tulisi olla työmme ja outreach-toimintojemme pää tavoite, sillä ne ovat pääkäyttäjiä näissä asioissa, joista neuvottelemme. Tämän lisäksi jatkamme äh, arviointiaktiviteettien painottamista sekä ennen neuvottelujen alkua, mutta myös sitten kun sopimukset ovat olemassa, että voidaan varmistautua siitä, että sopimukset täytäntöön pannaan oikealla tavalla ja että voidaan katsoa kaikkia mahdollisia tarpeita näiden sopimusten rahoittamiseksi. Aiomme myös yhdessä muiden pääosastojen kanssa tarkastella kysymyksiä, jotka liittyvät pk-yrityksiin ja niiden kansainvälistymiseen. Tämä on alue, joka on tärkeä meille ja käsittelemme näitä nyt sopimuksissamme myös yhteistyössä Grow-pääosaston kanssa COSME-välineen puitteissa, aivan kuten esittelijä mainitsi. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset. Odotamme kovasti komission talousarvioesitystä ja sitten katsomme sitä hyvin tarkkaan. Herra Böger, haluatteko kommentoida? Ei, eh, tässä vaiheessa en. Eh, vain kaksi asiaa. Kollega Scholz on oikeassa. Kysymys siitä, millaista uudistaa omien varojen järjestelmää haluamme. Sillä on tietenkin merkitys seuraavissa monivuotisissa rahoituspuitteissa. Eh, milloin sitä neuvotellaan, milloin sitä keskustellaan, se on vielä avoin kysymys. Me tarvitsemme eh, avointen, omien varojen järjestelmää, joka on avoimempi, mutta sitten tietenkin tämä erityispiirre, että Brexit-neuvottelujen puitteissa pitää jotenkin eh, selvittää rat- asia, että miten tämä korvataan ja mitä tehdään näillä alennusten alennuksilla, jotka hyvin monimutkaisella tavalla lasketaan, joten kyllä tämä varmasti tulee varhaisessa vaiheessa asialistalle ja jännittävää olisi myös, olen samaa mieltä kollega Saaken kanssa eh, niistä viroista ja tarvitsemme, sanoin tämän jo eh, kun viittasin eh, tähän Tyynen meren yhteistyön kehittymiseen, mutta ehkäpä komissio voisi sanoa tämän, kun valmistelemme komission budjettia, kuinka paljon henkilöstöä sidoutuu tähän, kun mennään toiseen vaiheeseen keskusteluissa eh, Ison-Britannian kanssa ja mikä sitten jää sivuun, kun ei ole riittävästi virkamiehiä, eikä näinkään voi käydä, koska kyllä meidän velvollisuutemme on edistyä tässä myöskin naapurussuhteiden eh, vakauttamiseen ja siinä kauppasopimukset eh, ovat erittäin tärkeitä. Siksi asia on tarkasteltava huolellisesti, koska ei voi olla niin, että nämä muut tarpeet jäävät jalkoihin neuvotteluiden takia. Kiitoksia. Näette, että budjettineuvottelusta tulee hyvin monimutkaiset, monivuotiset rahoituspuitteet. Jatkuvatko ne vuoteen 2020 vai pitääkö puitteita lyhentää Brexitin takia? Sitten korvauskysymykset, kun Iso-Britannia ei enää maksa yhteiseen kassaan. Ja määrärahojen uudelleenjako tästä on keskusteltava sitten komission kanssa. 19.20. kesäkuuta seuraavan kerran keskustelemme tästä asiasta. Kiitän yleisesittelijää siitä, että hän oli paikalla täällä tänään ja kovasti toivotan iloa jatkobudjettineuvotteluihin. Kiitoksia. Sitten menemme esityslistan kohtaan 12. Sitä varten meillä on nyt 25 minuuttia aikaa, joten kaikkien täytyy keskittyneesti eh, puheenvuoronsa esittää. Ja tässä on kyse Kaksi vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkuja koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta. Tämä on uudelleenlaadinta ja meillä on mietintö ja annan saman tien esittelijällemme puheenvuoron. Olkaa hyvä. Danke. <clears throat> Der Kiitoksia. Tämä mietintöluonnos esittää, sisältää 57 ehdotusta. Se vaikuttaa ehkä paljolta, mutta suurimmaksi osaksi nämä ovat äh, muuttuvia äh, toistuvia muutoksia, jotka näkyvät koko tekstissä, jotka vain on sitten uusiin tarkistuksiin muotoilla. Meidän tarkistuksemme voidaan jakaa neljään osaan. Ensimmäinen osa on yksinkertaistaminen viejille. Tämä äh, koskee ehdotustani, että äh, lupamenettelyajat yleisille ja yksittäisille vientiluville, että niitä pidennetään ja että tietyt äh, tavaraluokat jätetään täysin ulkopuolelle, esimerkiksi kryptografia ja äh, digitaalinen rikostutkimusvälineistö. Sitten eh, turvallisuus, joka on meidän, eh, joka on tämän mietinnön avain ja koko tämän kaksikäyttöasian eh, ydin. Tämä liittyy ehdotukseeni, että tällaisen alhaisen arvon vientiä ja suuret hankkeet jätetään yleisten vientilupia ulkopuolella, kun on kyse alhaisen arvon viennistä. Tässä puhutaan viidestä tuhannesta eurosta kuukaudessa tai 16 000, 6 vuodessa. Sillä ei ole mitään loogista yhteyttä turvallisuuteen ja tämä luku suurhankkeet, sitä käytetään vain ydinvoimaloiden vientiin, joka ovat ydinkysymys meidän turvallisuudessamme. Meidän ei pitäisi edistää tätä antamalla yleisiä vientilupia tälle. Ei tarvita kovinkaan paljon ammattitaitoa tai tietoa siinä. Jos on ydinreaktori ja on häikäilemätön, niin todellakaan ei tarvita kovinkaan paljon ammattitaitoa siitä kehittää ydinase. En mene yksityiskohtiin. Ensimmäinen askel on tehty, jos ydinreaktoreita viemme. Eli jos meillä tässä olisi yleinen vientilupa tai helpottaisimme vientiä, niin mielestäni se on täysin väärä tie. Sitten turvallisuuteen liittyvät vaikeutukset viejille, niin siihen liittyy myös tämä ehdotukseni loppukäyttäjien valvonnasta yksittäin yksittäisissä vientiluvissa. Me kaikki tiedämme, että tendenssi on se, että myönnetään yleisiä vientilupia. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että yksittäiset vientiluvat ovat enemmän epäilyksen alaisia. Tietenkin takuu loppukäyttäjille ei ole mahdollinen, mutta valvontaa voidaan huomattavasti parantaa. Näin ala itsekin on minulle vakuuttanut. Kolmas kategoria on se, että me tarvitsemme enemmän suunnitteluvarmuutta viejille, ja se oli myös erittäin tärkeä kysymys, asia, jota ala on meiltä paljon vaatinut. Tarvitaan tärkeämpiä määritelmiä, avaintermejä, esimerkiksi due diligence, säännöt, ihmisoikeuskysymykset ja sitten myös tavaran määritelmät, hyödykkeiden määritelmät, erityisesti kun on kyse digitaalisesta valvontateknologiasta. Tähän äh, parempaan suunnitteluvarmuuteen kuuluvat myös ehdotukseni äh, miten määritellään ihmisoikeustilanne vastaanottavassa maassa. Mitä tarkempia olemme tässä, sitä helpommin tämä asetus on täytäntöön pantavissa. Digitaaliset valvontateknologiat tässä liitteessä yksi. Siihen liittyy menetelmä, miten yksittäisten vientilupien hylkäämisessä yksittäisissä jäsenvaltioissa voi ajan myötä syntyä lista, jota komissio voi esitellä myös kansainvälisissä foorumeissa, esimerkiksi OECDssä, ja sitä voidaan ehdottaa uudeksi kansainväliseksi standardiksi siellä. Meillähän on jo joitakin jäsenvaltioita, jotka valvovat tiettyjä digitaalisia valvontateknologioita. Me voimme nyt tässä asunnos, asetuksessa toimia koordinoidummin. Meidän pitäisi aktiivisesti hyödyntää tätä mahdollisuutta. Se loisi suunnitteluvarmuutta yrityksillemme. Hyvät kollegat, tässä asetuksessa on kyse siitä, että meidän turvallisuusetumme ja kauppaetumme yhdistetään parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi olen teille tämän ehdotuksen tehnyt. Olen ehdottanut joitakin helpotuksia viejille, joitakin vaikeutuksia ja lisäksi haluan parantaa suunnitteluvarmuutta, se hyödyttää viejiä loppukädessä. Tällä tavoin mielestäni on saavutettu hyvä tasapaino, jota toivottavasti voitte tukea. Vielä sananen omista tarkistuksista. Niin minä tulen itse tekemään useita pieniä muutoksia eri liitteisiin. Tärkein ulottuvuus on varmastikin tämä, että tämä kryptografia jätetään täysin liitteiden ulkopuolelle. Tämä on varsin monimutkainen aie, koska siihen se vaikuttaa mahdollisesti myös muihin etuihin ja tarvitsen vielä vähän asiantuntija-apua ennen kuin voin konkreettisesti asiaan ryhtyä. Lopuksi haluaisin sydämesti kiittää kaikkia teollisuuden ja alan edustajia, joiden kanssa olen keskustellut mietintöäni laatiessa. Lista näistä tapaamisista löytyy henkilökohtaista nettisivultamme ja jatkossa myös parlamentin nettisivuilta. Kiitoksia, koska meillä on niin vähän aikaa, niin ehdottaisin, että kahden minuutin puheenvuoroja Gaspari Fielnerin puolesta. Niin, haluaisin kertoa, mitä Fielner varjoesittelijänä haluaa sanoa aiheesta. Haluan kiittää lausunnonlaatijaa tästä hyvästä tekstistä. Tässä katsotaan tärkeitä kysymyksiä esimerkiksi avoimuutta sidosryhmien ja valvontatahojen ja muiden tahojen kannalta. Tarvitaan suhteellista vientivalvontaa, jotta, jonka avulla saadaan myös oikeusvarmuutta yrityksille. Ryhmällään niin on kuitenkin huolenaiheita komission ehdotuksen liittyen – ja olisi hyvä, että esittelijä toisi huolenaiheitamme esille. Tämä kohdennettu koontilauseke catch all close on taas voimakkaammin ja sillä sen pitää olla hyvin täsmällinen ja meidän täytyy tulla katsoa, minkälaisia ihmisoikeusloukkauksia pyrimme estämään. Meidän pitää pyrkiä siihen, että toimintaolosuhteet ovat tasaveroiset, eivät pelkästään EU-ssa, vaan myös maailmanlaajuisesti. Esittelijä on tehnyt kuitenkin hyviä ehdotuksia, esimerkiksi, että lupa-aika pidennetään kahteen vuoteen muun muassa. Ja kun saamme kaikki tarkistukset, käsittelemme niitä varojen kanssa. Kiitoksia. Nyt minä olen äh, sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Ensinnäkin äh, komission ehdotuksen suunta ja esittelijän mietintö äh, menevät, siis ne menevät kummatkin oikeaan suuntaan. Meillä on kuitenkin muutamia ehdotuksia. Haluamme vahvistaa tätä ihmisoikeuslauseketta, joten olemme menossa samaan suuntaan esittelijöiden kanssa, eli tämä koontilauseke. Tämä ei kuitenkaan riitä. Meidän täytyy myös käytännön kommentteja tehdä, miten tämä tarvitaan, eli millaisia yksityiskohtia täytyy toteuttaa. Haluamme tällaisen käsikirjan, jonka riippumattomat asiantuntijat laativat niin, että on selvä arvio ja silloin linkki 14 artiklaan saadaan aikaan tällä käytännönläheisellä käsikirjalla. Äh, esittelijä ei sanonut mitään terrorismi koontilausekkeesta. Äh, se pitäisi jättää ulkopuolelle, koska kriteerit ovat aivan toiset. Myöskin kysymys siitä, käytetäänkö näitä äh, tuotteita terroristisiin tavoitteisiin, sitä ei etukäteen voi tietää. Ja meillähän on lainsäädäntö, jonka kyllä kattaa ihmiset, jotka ovat terroristisessa toiminnassa mukana. Sitten tämä due diligence due diligence-säännöt, niin meidän täytyy viitata OECDn sääntöihin, jotta on aivan selvää, mistä on kyse. Haluamme myös enemmän harmonisointia Euroopan unionin sisällä ja enemmän avoimuutta. Kaikki se, mikä ei ole liikesalaisuutta. Haluamme kansainvälistä yhteistyötä edistää siellä on varmasti vielä parantamisen varaa ja lopuksi minulle on myös tärkeää, että on helpotuksia PK-yrityksille. Voimme varmasti tehdä vielä sen suuntaisia tarkistuksia. Kiitoksia. ECRstä oikeastaan piti olla herra Lunes, mutta nyt onkin herra Sahradil. Uh, Kiitoksia. Sander Lunnes ei valitettavasti päässyt paikalle. Voin hänen nimissään todeta, että yleisesti ottaen tämä Mietintöluonnos on hyväksyttävissä. Me kannatamme kaikkia niitä selvennyksiä, joita tehtiin näihin tarkistuksiin, kun me kuitenkaan tue esittelijän ehdotusta poistaa suurten hankkeiden luvat, sillä soveltamisella voi olla huomattavasti suurempi kuin ydinvoimalaitosten maastaventi. Lisäksi jotkut säännökset tarvitsevat lisäselvennystä, koska ne ovat liian heikkoja ja ne tekevät epäselväksi, mitkä tällaiset velvollisuudet ovat. Ja näin ollen niiden soveltaminen ei ole suoraviivaista. Jotkut säännökset asettavat liikaa taakkaa valvontaviranomaisille, varsinkin kun kysymys on kohdennetuista menettelyistä, jotka liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin. Jotkut tarkistukset sitten taas erityisesti ne, jotka on AFETissa luonnosteltu, voivat olla hyödyksi, kun halutaan varmistautua siitä, että asia ymmärretään yhdenmukaisesti ja saadaan enemmän oikeusvarmuutta. Varsinkin menettelyt, jotka liittyvät tietoverkkoon valvomista ja artikla 4 kappale 1, joka koskee terrorismia. Varjoesittelijä Lunes odottaa samassa tekevän, niin tekevänsä yhteistyötä tämän asian puitteissa. Ja sitten Aldesta Marit ja Saatehan on myös Afetin esittelijä. Öm. Ähm, Kiitos. Pyrin puhumaan lyhyesti, vaikka sanottavaa riittääkin. Kaksikäyttöasetuksen uudistaminen on välillä tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon se, miten maailman todellisuudet muuttuvat ja myös uudet aseiden leviämisen mahdollisuudet. Myös IT-alan uudistukset johtavat uusiin kysymyksiin. On hyvä, on hyvä, että ne on otettu tässä huomioon. Valvontajärjestelmät ovat entistä tehokkaampia ja pienempiä ne ovat Euroopassa strategisten etujen takia tärkeitä, mutta on katsottava myös, miten ne vaikuttavat ihmisoikeuksiin kaikkialla maailmassa. Ja siksi on erittäin tärkeää, että EU johtaa tässä sitä, että standardeja nostetaan kauppapolitiikassa ylöspäin. Teknologia menee joka päivä eteenpäin ja on nähty, että EUn vientivalvontajärjestelmä ei tällä hetkellä pysty pysäyttämään vientiä sellaisiin maihin, joissa niitä voidaan käyttää EUn digitaalista infrastruktuuria vastaan tai loukkaamaan ihmisoikeuksia. Tietyt asiat pitää ottaa huomioon, mutta parantamisen varaa vielä on. Ja oikeusvarmuus on todella keskeistä, jos haluamme, että tämä vaikuttaa tiettyihin sidosryhmiin. Tarvitsemme sellaisia sääntöjä, joita yritykset voivat todella myös täytäntöön panna. Tässä yhteydessä AFETissa olen peräänkuuluttanut sitä, että tiettyjä loppukäyttäjiä tähän liittyviä tuotteita valvotaan entistä tehostetummin. On katsottava viranomaisten roolia. Tässä ei viitata ihmisoikeuksiin yleisesti, vaan vakaviin rikkomuksiin, esimerkiksi kidutukseen siten, miten se on kansainvälisessä lainsäädännössä määritelty. Eli selkeyttäminen on tärkeää ja samalla on katsottava sitä, mitä kansalliset viranomaiset tekevät. Liian usein olemme nähneet, että erittäin epä, epäilyttäviä jopa laittomia vientejä Uzbekistanin ja Egyptin, Bahrainin kaltaisiin maihin on hyväksytty Tämä on syy sille, miksi meidän pitää päivittää tätä lainsäädäntöä, jota EU voi olla uskottava ja voidaan toimia tasaveroisin toimintaedellytyksin. Tarvitsemme tilivelvollisuutta, avoimuutta ja sitä, että jaetaan tietoa kansallisten viranomaisten välillä. On päästävä pois siitä, että tiettyjä tietoja jaetaan vain vapaaehtoispohjalta. Totta kai meidän täytyy olla arkaluontoisia sellaisena tiedon suhteen, jota ei selkeästä syystä voida jakaa. On päästävä myös siihen, että asetusta tulkitaan oikealla tavalla niin, että toimintaolosuhteet ovat tasaveroiset. Emme saa myöskään ylisäännellä silloin, kun se ei ole tarpeen. Tämä on tärkeää turvallisuustutkimuksen ja muun osalta. Tämä saa estää toimintaamme ja purka, purkamisteknologiaa, tätä täytyy käsitellä niin, että tämä tekee meistä voimakkaampia. Tässä siis peräänkuulutetaan selkeyttä ja juridista ennakoitavuutta. Toivottavasti neuvosto tekee tässä yhteistyötä ja saamme asian päivitettyä mahdollisimman pian. Kiitoksia, annoin Afetin esittelijälle vähän enemmän aikaa. Marin Mineur Guesta. Voorzitter. Ehm, <laughs> iedereen grijpt meteen naar zijn koptelefoons. Kiitoksia, niin odotan, että kuulokkeet laittaa päälle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää kovasta tehdystä työstä ja kriti- kriittisestä lähestymistavasta. Hyvin pitkälti voin samaa mieltä. Pidän puheenvuoroni lyhyenä ja otan esille ne asiat, joissa aiomme esittää tarkistuksia. Haluaisin, että meillä olisi parempi raportointi sen suhteen, miten pitkälti nämä asiat on määritelty kauppasopimuksessa niin, että niitä voidaan vielä tarkentaa. Esittelijän esittelyt esittelyn mukana otettu esille myös tuotteet, joista maat kieltäytyvät, mutta eivät. Ja on sitä mieltä, että näitä säännöksiä tulee parantaa. Kaksikäyttötuotteiden kehitys on erittäin nopeaa ja hyvin usein äm, tulee lisätuotteita, joita voidaan käyttää kahdella tapaa. On tuotteita, joita käytetään vaikkapa äh, suodatin teknologiassa ja niitä kehitellään yhä enemmän. Lopuksi haluaisin vielä vedota siihen, että meillä olisi ennakkoa lähestymistä, eikä jälkikäteislähestymistä. Meillähän on varovaisuusperiaate, mikä merkitsee sitä, että mitään epämääräisyyksiä ei täytyisi syntyä. Täytyy siis ottaa käyttöön järjestely, jossa maasta vie ja etukäteen pyytää lupaa. Madam. Kiitoksia oikein paljon ja edustajat itseänä Begine FDDstä. Kiitoksia kollegat. Eurooppa on eturinnastamassa valvontateknologissa. Me eh, myymme ohjelmistoja ja laitteita, joilla voidaan valvoa ketä tahansa, missä tahansa, puhelimia, sähköpostia ja jopa ihmisten liikkumista. Mutta skandaali on se, että niitä myydään diktatuureille, jotka käyttävät tätä valvontateknologiaa vastustajien löytämiseen ja tappamiseen mm myymme tätä teknologiaa maihin, jossa rikotaan kaikkia ihmisoikeuksia. Joskus on kyse laittomasta viennistä, mutta äh, liian usein äh, häikäilemättömät yritykset käyttävät äh, porsaanreikiä hyväkseen. Nämä porsaanreijät on suljettava ja siksi meidän on hyödynnettävä mahdollisuutta auttaa rehellisiä yrityksiä, jotka vievät tuotteidaan äh, demokraattisiin maihin, ne eivät saa nujertua äh, byrokratian alle. Siksi kiitän esittelijää hänen erinomaisesta työstään. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta tarkistuksista. Erityisesti äh, tuen sitä, että korostetaan ihmisoikeuksia Arvostan sitä, että asetusta laajetaan kaikkiin valvontalaitteisiin, eikä pelkästään mobiilivalvontalaitteisiin. Ja se, että otetaan mukaan suurhankkeet, koska melkein aina on kyse ydinreaktoreista näitä tuotteita ei saataisi viedä laillisesti miehitetyille alueille ja olen samaa mieltä tästä terroristiryhmien määritelmästä vientilupia pitäisi pidentää yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Siitä varmasti hyötyä rehellisille yrityksille, jotka käyvät kauppaa demokraattisten maiden kanssa. Vähän aikaa sitten komissio puhui kauppapolitiikasta, joka perustuu arvoihin. Nyt meillä on täydellinen hetki osoittaa, että Eurooppa ei vie pelkästään huipputeknologiaa ulkomaille, vaan myös rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Kiitos. Tämä äh, sopii tähän arvopohjaiseen kauppapolitiikkaan. Nyt on komissiolla puheenvuoro. Kuka komissiosta haluaa puheenvuoron? Eikö kukaan? Olkaa hyvä. Mm-hmm. Thank you, Chair, and thank you uh, to the rapporteur for the uh, draft report. Kiitoksia, kiitoksia esittelijä tästä mietintöluonnoksesta. mietintöluonnoksesta. Me kannatamme sitä. Siinä pyritään vahvistamaan EUn roolia johtavana ja vastuullisena toimijana, joka pyrkii estämään sen kaltaista vientiä, joka aiheuttaa vaaran kansainväliselle turvallisuudelle ja vie eteenpäin ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti. Olemme samaa mieltä niistä muutoksista, tätä täytyy tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, Euroopan unionin täytyy mukauttaa välineitä sen mukaisesti ja varsinkin sen vientivalvontasäännöksiä. Erityisesti se voimakas tuki, joka on osoitettu ihmis, oikeus ja ihmisten turvallisuusulottuvuudelle on tärkeä, joka aiomme ottaa esille. Ja korostan sitä, että hyvin pitkälti ollaan samaa mieltä ihmisoikeuskysymyksistä. Ja tietoverkkovalvontakysymysten kysymysten vastaanotosta. Erityisesti arvostamme Intan tukea kaikille, kaikissa näissä näkökulmissa, jotka liittyvät ihmisten turvallisuuteen. Olemme myös huomioineet sen, että tarvitaan lisää juridista selvyyttä. Se näkyy myös AFETin lausuntoluonnoksessa. olemme valmiita tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa kuten myöskin teollisuuden kanssa, jotta voidaan saada selvyyttä enemmän tähän ehdotukseen siinä kohdin, missä sitä tarvitaan. Erityisesti olemme jatkuvasti ehdotuksemme julkaisun jälkeen ilmaisseet, että olemme valmiita tekemään yhteistyötä ihmisten turvallisuusnäkökulmassa. Olemme myös huomioineet, että tässä lausunnossa tavoitteena on laajentaa turvallisuusnäkökulmia pidemmälle. Otamme myös huomioon sen, että me tarvitsemme kohdennetun lähestymistavan, jotta voimme äänestää uusista kysymyksistä, jotka liittyvät hallinnolliseen taakkaan ja samalla huomioimme, että salauksen, salauksen valvonta pitäisi ainakin helpottaa. Sehän jossain määrin heijastuu ainakin tässä ehdotuksessamme. Ja ihmisten turvallisuuden valvonnan ei tulisi kuitenkaan estää internetturvallisuuden tutkimista. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita haluamme työstää. Lisäksi ymmärrämme sen, että tarvitaan lisää näkemysten vaihtoa ja avoimuutta. Meillä ehdotukset menevät jo siihen suuntaan ja olemme kovin ilahtuneita nähdessämme, kun voimme katsoa jäsenvaltion ja parlamentin kanssa sitä, miten voimme löytää kompromissin ja tavan luoda järjestely, joka vie eteenpäin vastuullisuutta, kuten parlamentti on vaatinut. Yhteenvetona totesin, että komissio on valmis tekemään läheistä yhteistyötä Intan kanssa, parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta saataisiin aikaiseksi tulevaisuuteen hyvin istuva puitteisto. Olemme valmiita työstämään asiaa tähän suuntaan. And Mr. Buchner, you want to... Kiitoksia oikein paljon, herra Buchner. Haluatteko kommentoida? Vielen Dank. Äh, Kiitoksia. Koska aika on vähän, en voi nyt käsitellä kaikkia asioita, mutta voin ehkä tehdä näistä myöhemmin. On hienoa ja odotan innolla yhteistyötä. Toivottavasti lopputulos on järkevä. Kiitos. Äh, Sydämelliset kiitokset ja ö, äh, olen aivan vakuuttunut siitä, että parlamenttina saamme tämän myös aikaiseksi. Tarkistusten jätön määräaika on 11. toukokuuta, iltapäivällä kello 12. Ja sitten 30. päivä toukokuuta keskustelemme tarkistuksista ja silloin meillä on varmasti vähän enemmän aikaa niin, että voimme käydä ne perusteellisesti läpi. Ja 19. kesäkuuta keskustellaan näistä. Ja tähän päättyy tämä esityslistan kohta. Keskeytän kokouksen minuutiksi niin, että voimme sitten avata koordinaattorien kokouksen.